sen turkosin viikon aikana. Ja poliittinen kanta tekstistä, joka koskee merkintöjä, ja koordinaattorit haluaisivat suosittaa valiokunnille sitä, että emme pyri ensimmäisessä käsittelyssä sopuun, vaan siirrymme täysistunto äänestykseen ja toisen käsittelyyn. Voisin va- nyt pyytää, sopiiko tämä menettely koko valiokunnalle? Vastustaako joku? Ei, hyvä. Tämä on siis muodollisesti hyväksytty Kaali ja Manders voi viedä tämän viestin neuvostoon ja siirrymme siis ensimmäisen käsittelyn äänestykseen. Olettaisin, että se voisi hyvin olla toukokuun ykkösistunnossa tai kakkosessa. Meillä ei ole vielä ohjelmaa. No sitten tiedoksi vain valiokunnan suullinen kysymys, joka koskee kuluttajan näkemyksiä tuosta joku ryhmäpoikkeusasetuksesta – on nyt hyväksytty ja siitä keskustellaan ja saadaan komission vastaus. Huomista viikon kuluttua Brysselin mini-istunnossa siis. Uh, then Mrs. um, also had a... Edustaja Ryyle halusi kommentoida budjettiaikataulua. Paljon työtä tekevä budjetti. Sitten ehkä voi kertoa valikunnalle. Kiitoksia olen valiokunnassa maininnut usean otteeseen, että tänä vuonna on kova kiire ja meillä on vähän aikaa rakentaa budjettia niin kuin aikaisemmin olemme voineet tehdä. 12. toukokuuta on nyt aika tarkistuksille budjettivaliokunnassa ja meillä on mahdollisuus, että valiokunnan nimissä, että minä valiokunnan nimissä yhteistyössä varjoesittelyiden kanssa eri poliittisista ryhmistä, että voisimme sitten valiokunnan nimissä 12. toukokuuta jättää tarkistukset. Aikaa on vähän. Minun ehdotankin, että, että 11. toukokuuta tapaa varjostelijat ja valmistelemme tarkistukset. Niitä ei tule kovinkaan paljon, koska meillä on aika vähän tekemistä budjetin kanssa. Ja sitten esitän nämä tarkistukset aivan lyhyesti vielä. Tässä on kysymys, kyse lähinnä kahdesta tai kolmesta pilottihankkeesta. On kyse Solvitista, ja myös yhtenäismarkkinafoorumista. Tämän tyyppiset asiat ne täytyy selvittää ja sitten niistä tehdään tarkistukset, jotka, jotta meidän asiamme eivät jää unohduksi budjettivaliokunnassa. Thank you very much. Uh... Kiitos oikein paljon. Haluaisitteko te puhua budjetista vai eri aiheesta? Ensin budjettikysymys ehkä. Kiitos oikein paljon. Siis oletan, että kaikille sopii. Edustaja Ryylän ehdotuspoliittiset ryhmät ja varjoesittelijät varmasti kokoontuvat esittämään kantamme budjettivalikuntaan. Kiitos oikein paljon tuosta. Jos halusi puhua tuosta autolla ryhmäpoikkeuksesta. Kiitos puheenjohtaja Ekon valiokunnassa tällä hetkellä äänestetään tuosta ryhmäpoikkeuskysymyksestä, jotta tiedämme, mitä siellä valiokunnassa tehdään. Tulin juuri Ekon valiokunnasta ja hyvä tietää, mitä siellä tehdään myös. Selvä. Minusta tuntuu, että tuo suullinen kysymys ja päätöslauselma, jonka kautta parlamentin kanta tulee kuuluviin, oli meidän ajatuksemme aluksi. Ja hienoa, että Ekon valiokunta pääsee tuohon työhön lopulta, vaikka se on vain kuukautta ennen asetuksen voimaan astumista, vaikka otimme tämän asian kysyn lokaku- kysymyksen esiin lokakuussa. Tiedän, että monet jäsenet osallistuvat päätöslauselman laatimiseen, mitä lisää mahdollisuuksia on, koska siitä on tietenkin lopulta neuvoteltava kaikkien poliittisten ryhmien kesken, joten kollegat, joita kiinnostaa tuo aihe, saavat paljon mahdollisuuksia puuttua. Tuohon hienoa, että meidän kiinnostuksemme jatkuu tuon aiheeseen. Sitten Louis Grekin tärkeä mietintö, joka koskee kuluttajille kansalaisille tarkoitettujen yhtenäismarkkinoiden toteuttamista. Kuten tiedätte, me olemme keskustelleet perinpohjaisesti tästä – Mario professori Mario Montin läsnä ollessa. Hän on työstänyt rinnakkaista kertomusta. 236 tarkistusta Estelia Grekka on saanut tähän. Tämä osoittaa suurta mielenkiintoa. Ajoitus osoittautuu myös aivan oikeaksi, koska ilmeisesti professori Montin kertomus julkaistaan suunnilleen samoihin aikoihin, kun me äänestämme omastamme. Joten annan esittää esittelijä Grekille mahdollisuuden puhua tarkistuksesta ja kertoa, miten etenemme tässä. Ja sitten annan puheenvuoron esittelijälle. En oikein tiedä, kuka EPPtä edustaa, kun edustaja Karas, ai hän äänestää Ekon valiokunnassa. Rosvol on täällä. Edustaja Ryylä siis, minä ja Dion myös. No, ensin esittelijät siis ja sen jälkeen muut. Ja myöskin komission edustaja Edustaja Greg ensin. Mutta ennen kuin aloitatte, voisinko sanoa, että tätä kokousta voidaan netissä seurata, joten pyytäisin, että käytätte vasemmalla puolella ne olevaa mikrofonia, koska silloin kamera löytää teidät. Mr. Greg. Kiitos puheenjohtaja. Puhun lyhyesti. Luulen, että ja aloitan sanomalla, niin kuin sanottiin, 236 tarkistusta tarkistukset olivat äh, koskivat kaikkia kohtia, mutta nyt yritämme löytää kompromissitarkistuksia, jotka sitten yhdistäisivät nämä hyvin erilaiset pyynnöt, joita ryhmiltä on tullut. Haluan kuitenkin tehdä selväksi heti kättelyssä, että en halunnut tästä mietinnöstä mitään toivomuslistaa. Siksi minun täytyy keskittyä esimerkiksi Yksi asia, joka minulla oli, että minun mietintöni otsikko on se, että kuluttajille kansalaisille tarkoitettu yhteydesmarkkinat. Sitä ei tarkoita automaattisesti sitä, sitä, että suljettaisiin pois neljä vapautta, että kaikki muut taloudelliset näkökohdat sisämarkkinat jäisivät pois. Mutta jos täytyy ottaa kaikki huomioon, niin siinä se olisi ollut loppumaton tarina periaatteessa. Yksi esimerkki en maininnut liike-elämää, bisnestä. Jos tarkastellaan tätä mietintöä, en pysty, voinut pyytyä bisnekseen. minä mainitsin sen ja kirjoitin aika paljon myös PK-yrityksistä, mutta jos täytyi puuttua liike-elämään, niin sitten se ei korreloinut minun mietintöni sisällön kanssa. Ei kysymys siitä, etteikö se siihen kuuluisi, mutta ei se kuulu nimenomaan tähän mietintöön koska muussa tapauksessa se olisi ollut ristiriidassa sen ajatuksen kanssa, ja mikä tämä mietinnön päätkohde on, kuluttajat ja kansalaiset. Siksi minä olen, kes, olen puhunut varjoesittelijöiden kanssa näistä ta- useimmista tarkistuksista, vaikkakin tiedän, että tässä on aikaa on vähän ja kiire on. Me kuitenkin olemme pitäneet kohtuullista vauhtia useiden tarkistusten kohdalla mutta edelleenkin minun täytynee keskustella muiden varjojen kanssa ja meidän täytyy löytää, löytää tasapaino näiden eri ajatusten välillä. Se ei ole helppo homma, mutta toisaalta meidän täytyy, meidän täytyy lähettää poliittinen viesti, meidän täytyy varmistaa se, että yhtenäismarkkinat elpyvät ja tiettyjä viestejä täytyy löytyä. Tämä on hyvin tärkeää, jos me haluamme saada sellaista aikaa, joka on konkreettista, eikä pelkästään sellainen, joka ei toimi eikä ole tehokasta. Ja haluankin sanoa, että minä jatkan. Olen käytettävissä kaikkiin kommentoihin, joita varjoilla saattaa olla. Ilmeisestikin olen iloinen kuullessani sitten, mitä kollegoillani on sanottavaa tämän kokouksen mittaan. Mutta minun täytyy painottaa kuitenkin sitä, että mietintö täytyy pitää kurinalaisena, sen täytyy keskittyä tiettyihin asioihin, emmekä voi lähteä äh, sulat, ei sitä voi lähteä rakentamaan, vaikka minun omasta ryhmästänikin minun täytyy varmistaa, että ei kaikkea, joita oli toimimuslistalla, ei voida hyväksyä tähän mietintöön. Ja pyytäisinkin, että kaikki kollegat ymmärtävät sen, että että tässä mietinnössä on viisi näkökohdat, jotka täytyy ottaa huomioon. Tässä minun kommenttini ja odotan kiinnostuksella, mitä kollegaille on sanottava. Kiitos. Kiitos oikein paljon, Louis. Ensin Minusta tuntuu, että on ihan oikein huolehtia siitä, että todella keskitytään avainsuosituksiin tässä. Toivon, että voimme tästä sopia, että vaikutus olisi suurempi, että voimme siis koko valiokuntana olla samaa mieltä avainsuosituksista, koska näin todella voimme vaikuttaa sekä neuvoston että komission. Todella toivon siis, että kaikki poliittiset ryhmät voivat tehdä yhteistyötä tämän strategian pohjalta. Ja minulla on tunne, kun katson tarkistuksia, että hyvin voimakkaasti kuulemme juuri tuohon suuntaan. Lisäksi pitäisi olla tarkkana siinä, ettei sisällytetä asioita, jotka selkeästi eivät kuulu tämän valiokunnan toimivaltuuksiin. Kuten muistutitte, tämä on tämän valiokunnan mietintö ei parlamentin yleinen päätöslauselma 2020 strategiasta, joten avainsuositukset tässä olisivat tärkeitä. Mutta totta kai poliittiset ryhmät voivat päättää. Mutta tämä olisi puheenjohtajana minun suositukseni. Toivon, että voitte hyväksyä tämän neutraalina suosituksena. Edustaja Karas ei ole vielä paikalla. Joten jos EPPlle sopii, annetaan edustaja Rosvarille puheenvuoro sitten Ryylille ja sitten minä puhun lyhyesti meidän ryhmästämme. Ja jos Karas on silloin paikalla, voimme hänen puheenvuoronsa jälkeen käydä yleiskeskustelua. Sitten edustaja Grebhardt on ensimmäisenä hänen jälkeensä. Kiitos edustaja Gres kaikista tekemästänne työstä ja jälleen kerran te annatte vähän lisää meille, koska nämä 236 tarkistusta keskittyvät kaikkeen meidän tekemämme työhön ja me, te, me emme halua mitenkään monimutkaistaa työtä tässä kirjassa aikataulussa. Haluan vain sanoa, että kun on 236 tarkistusta tällaisesta tekstistä, pitääkin miettiä, että miksi näin. Omasta mielestäni se kyllä tuo esille aika kipeästi sen, että jos jotkut kollegat kokevat välttämättömänä saada parempaa tasapainoa tähän tekstiin, niin toisaalta taas, eh, jos te haluatte käydä hyvää keskustelua, ja jos haluamme olla selkeitä, jos, me, jos meillä on näin huikea määrä tarkistuksia, niin se todella öö, heijastaa sisämarkkinoiden kriisiä ja minkälainen väsymystila vaivaa näitä markkinoita. Jos te haluatte saada tämän tekstin enemmän kohdennetuksi kuluttajille ja kansalaisille suunnatuksi tekstiksi, niin tämän päivän suhdanteet, nykypäivän tilanne sisämarkkinoilla on se, että tämä on vain tämän mietinnön ensi, tit, otsakkeen ensimmäinen osa, eikä mikään loppuosa tästä otsakkeesta, jossa olisi kuluttajat ja kansalaiset. Ne pitää olla ensimmäisenä. Tämä pitää tulkita mielestäni näin, että se tarkoittaa sitä, että sisämarkkinat voivat huonosti monet edustajat haluavat paljon uutta ja lisää, haluavat tähän tekstiin vähän uutta asiaa, mutta se on vähän loitontunut tästä kohdennetusta kohderyhmästä. Mutta puhun nyt oman ryhmäni nimissä. Minä kannan puolan sitä ajatusta, että meillä on paljon tarkistuksia, mutta meidän pitäisi saada myös tekstiin se, että me enemmän ottaisimme huomioon PK-yritykset. Jos ajattelemme itse sisämarkkinakäsitettä ajatusta, niin eihän meillä voi olla sisämarkkinat, jotka ovat epätasapainossa. Se pitää olla tulosta, älykkäästä, hyvin tehdystä tutkimustyöstä, jossa on otettu kansalaiset ja kuluttajat ja pk-yritykset hyvin tasapainotetusti huomioon, jos ajattelemme eri jäsenmaiden vaurautta ja varallisuutta. Miten minä suhtaudun näihin tarkistuksiin? Se tarkoittaa sitä, että minä olen ehdottanut tarkistuksia, jossa nämä edellä mainitut asiat otettaisiin hyvin huomioon. Jos ajatellaan lukua sitä, jossa aivan erityisesti puhutaan kuluttajista ja kansalaisista, niin ei sinne pitäisi tunkea enää lisää tarkistuksia mutta PK-yritykset pitää muistaa niissä kappaleissa äh, tässä tekstissä, jotka äh, helpottavat yleistä ymmärrystä sisämarkkinoiden toimivuudesta. Mutta kun on kyse aivan erityisesti kuluttajista ja kansalaisista, ettei niistä puhuttaisi joka ikisessä yhteydessä ja lauseessa. Meillä on hyvin tiukka aikataulu, äh, me kaikki tajuamme sen tajuamme, mitkä ovat edut meillä, mitkä panokset ovat pelissä, mitkä ovat tulevat tapaamiset, keskusteluaikataulut, äänestysaikataulut sisämarkkinoiden eteenpäin viemisessä. Ja me emme saa unohtaa komissaari Mario Montin tekemää pohjustustyötä. Meillä on kuitenkin suuria vaikeuksia me puhumme nyt tällä hetkellä äänestyksestä, huomisen äänestyksestä. Minä olen ainakaan käsilläni näiden 836 tarkistuksen käännösversiota omalla kielelläni. En tiedä, onko näin asianlaita muiden kollegojen kanssa. En tässä tarkoita sitä, että kaikki kielet olisivat yhdenvertaisia. Ei näinkään voi sanoa, mutta on se vähän hankalaa tehdä työtä, jos ei ole omalla kielellä luettavaa tekstiä nimenomaan tarkistuksista. Ja kyllä tämä on ihan perusteltu Äh, väittämä, että emme voi äänestää hyvissä olosuhteissa. Tämä on hyvä argumentti. Minä ymmärrän myös kirjan aikataulun, joka on otettu useaan otteeseen sille. Nyt ihan yksi esimerkki. Kun on näin monta tarkistusta, 23 236, en tiedä miten muut kollegat toimivat. Pitääkö niitä tutkia ihan niin kuin konekiväritahdilla yksi kerrallaan kuitenkin, mutta jos on minun tarkistus, jossa poistetaan lauseiden poistamista tai osa lauseiden poistamista, ei se tarkoita sitä, että en ole samaa mieltä lauseen sisällön kanssa, vaan että lause on, tulee sille uudestaan jossakin toisessa artiklassa. Ja jos me haluamme olla yhteneväisiä tarkistusten kanssa, niin meillä pitäisi olla kyllä rajoitettu määrä tarkistuksia, jotta voisimme sekä yhtäältä nähdä tämän yhden lauseen osan poiston ja sitten mihin se voitaisiin lisätä jossakin toisessa kohtaan, kun näin tarkistellaan näitä peräjälkeen näitä 236 tarkistusta, niin ei se kokonaisuus kyllä pysy hanskassa. Haluaisin tämän vaan teille täsmentää. Meidän pitää tajuta, että tarkistukset olisivat yhteneväisiä keskenään. Öö, totta kai minä olen samaa mieltä, mitä te kumpikin sanoitte. Näinkin tärkeä aihe kuin meillä on, meidän täytyy todella löytää öö, konsensus. Minä todella tulen tekemään paljon työtä sen eteen, varmasti monet muutkin, että todella pääsisimme hyvään, mahdollisimman hyvään lopputulokseen, konsensukseen, kompromissiratkaisuun, koska kaikkihan me teemme työtä sen eteen tänään ja huomenna. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitos oikein paljon, edustaja Rosbor. Ihan totta, nuo kommentit, jotka liittyvät sitten saatavuuteen. Sihteeristö tekee työtä, jotta nämä saataisiin mahdollisimman pian, mutta hienoa, että olette valmiita tekemään työtä melko hankalissa oloissa, koska meidän aikataulumme on hyvin tiukka. Kuitenkin olisin sitä mieltä, että valiokunta kaiken kaikkiaan ymmärtää sen, että on tärkeää, että saamme keskusteltua tästä mietinnöstä komission ehdotuksen ja Montin kertomuksen yhteydessä. Mutta varmasti voimme keskustella myös Varnierin kanssa aikataulusta. Hän on kuulemistilaisuudessa tänään iltapäivällä, jos koko aikataulu tässä ruskahtaa eteenpäin, niin voimme keskustella vielä esittelen kanssa, mutta muuten meidän on äästettävä huomenna, että voimme ottaa selkeästi kantaa toukokuun täysistunnossa. Minä en ole varjoesitteliseksi puhu lyhyesti. Ottaisin esille vain yhden asian. Luulen, että 236 tarkistusta ei puhu pelkästään siitä, että meillä on sisämarkkinoiden kriisi, vaan se puhuu, kertoo myös siitä, että tämä valiokunta on, on tässä valiokunnassa paljon yksittäisiä intressejä. Ja meidän ryhmänne myös siinä mukana tämä tässä haluan ilmoittaa esittelijälle, että meidän täytyy päästä kompromisseihin ja olen samaa mieltä, että ei ole mitään mieltä vesittää tätä mietintöä lukuisilla yksittäisillä lausumilla ja yksittäisillä intresseillä, jotka näkyvät näissä tarkistuksissa, koska tämän myötä tietenkin me pystymme vaikuttamaan vähemmän Montin raporttiin ja viime kädessä myös sisämarkkinoiden kehittymiseen. Siksi minä äh, äh, kunnioitan äh, Grekin tekemää työtä ja ilmaisen, että me olemme valmis tekemään kaikkemme, jotta pääsemme hyviin kompromisseihin, jotta mietintö ei vesittyisi. Uh, well, if, um, I would... No, ehkä voisin esittää muutaman kannan ryhmäni varjoesittelijänä nyt. Ensinnäkin, olen samaa mieltä kollegoiden sanoman kanssa ja Estelle Grekin kanssa, että meidän pitäisi keskittää – voimakkaasti tässä. Hienoa, että tämä mietintö on kiinnostanut niin paljon. Aina ei käy näin valiokunta-aloitteisten mietintöjen osalta. Joskus ihmiset tuntuvat olevan sitä mieltä, että nämä eivät ole poliittisesti tärkeitä. Selkeästi nyt tämän työn ja mietinnön ja valiokunta-aloitteisten mietintöjen imago on tullut kohotettua. Olen edustaja Rosbohdin kanssa – olen samaa mieltä siitä, että tämä kuitenkin osoittaa sitä, että vaikka meillä on eriviä kantoja, me olemme valiokuntana sitä mieltä, että yhtenäismarkkinoiden toteutuminen ei ole mitenkään edes lähellä. Tämä liittyy selkeitä kysymyksiä, jotka liittyvät yhtenäismarkkinoiden alaan ja kuluttajien oikeuksiin. Tärkeitä kysymyksiä. Ja tämä on tärkeä tämän mietinnön panos, että nämä kysymykset otetaan esiin. Mielestäni meidän pitäisi pyrkiä sisällyttämään kysymyksiä, jotka liittyvät pk-yrityksiin. Luin kanssa ihan samaa mieltä, kun otetaan nyt huomioon, että niin monet kansalaiset ovat itse yrittäjiä. Niin yrittäjät ovat yhä tärkeämpiä EUn taloudessa tulevaisuudessa. Me haluamme yhä enemmän uusia yrityksiä ihmisiä, jotka näkevät, että yhtenäismarkkinat tarjoavat mahdollisuuksia. Tästä on tarkoitus keskustella iltapäivällä, kun keskustelemme palveludirektiivistä. Siinä ennen kaikkea on kyse siitä, että keskitytään siihen, että tarjotaan PK-yrityksille tietoa niin, että PK-yritykset voivat tutkia mahdollisuuksia toimia muissa maissa ja siirtää esteet pois tämän kehityksen tieltä. Tämä on tärkeää mielestäni. Yksi erityisseikka joka liittyy puheenvuoroni viimeksi, erityinen toiminta. Greg puhui yhtenäismarkkinoiden lainsäädäntöpaketista ja minä haluaisin, että tämä nimittäisi vähän laajemmin, vähän samantyyppisesti kuin Small Business Act. Sanottaisiin jotenkin ytimekkäästi se, että otetaan lainsäädäntö ei lainsäädäntö näkökannat Louis Grekin mietinnöstä ja luodaan yksi aloite, kuten Euroopan pk-yrityksiä tukeva aloite. Tämä on yksi keskeinen ajatus tästä mietinnöstä. Olen tyytyväinen, että Louis kompromissitarkistuksessa otti huomioon tämän minun aloitteeni. Se voisi olla tällainen yhdistävä ehdotus jota kaikki valiokunnan jäsenet voisivat tukea, koska myös jos voimme päästä yksimielisyyteen siitä, että tuettaisiin tällaista pk-yritystä tukevia, tukevaa aloitetta, sen tyyppistä aloitetta, erityisesti niin, että sinne otettaisiin toimet, joiden mukaan jäsenvaltiot puuttuisivat niihin ongelmiin, joita kansalaiset kohtaavat, käyttäkseen hyväksen oikeuksiaan yhtenäismarkkinoilla – Tämä voisi olla siis osana poliittista aloitetta, jonka neuvosto hyväksyisi. Ja tämä olisi todella merkittävä panos minun mielestäni. Ja toivottavasti neuvosto ja komissio voivat puuttua tähän ja voimme sanoa todella, että tuo oli meidän ehdotuksemme lainsäädäntöpaketti taas ei vaikuttaisi samalla tapaa, eikä vastaisi siis niin ongelmiin, joihin pyrimme nyt saamaan vastauksia myös neuvoston puolelta, että Toivon, että voimme saada tällaisen yhtenäisyyden ja että Lui voi saada aikaan yhtenäis, tällaisen Single Market Act-ajatuksen. Mielelläni teen yhteistyötä muiden poliittisten ryhmien kanssa omalta osaltani, jotta saamme konsensuspaketin, voimakkaan paketin, joka on ratkaisevan tärkeä, jos haluamme, että tällä mietinnöllä on niin suuri vaikutus kuin minkä se ansaitsee. Tässä minun puheenvuoroni. Nyt edustaja Dion. Ja sitten, halusitteko te käyttää ensin puheenvuoron? Olkaa hyvä. Haluan nyt tehdä selväksi heti kättelyssä yhden asian. Eihän tämä bisnes sinänsä ei liity sinänsä pk-yrityksiin. Kaikki tarkistukset, jotka liittyvät pk-yrityksiin, ovat hyviä. Ja kun puhun bisneksestä, niin en puhun, tarkoitin silloin äh, suuriyrityksiä, eli en voi nyt kyst, pysty keskittymään kaikkiin asioihin sisämarkkinoilla, mutta kun puhutaan pk-yrityksistä, suuri prosenttiosuus kaikista tarkistuksista, jotka koskevat pk-yrityksiä, on, ovat hyväksyttävissä. Todellakaan tässä ei ole, tässä ei ole mitään sekaannusta nyt. Um, Kyllä, kiitos. Sitten edustaja Dijon, joka on myöskin hyvin innostunut pk-yritysten työstä. Eh, absoluut. Eh, kiitos hyvä puheenjohtaja. Tämä on todellakin, näin on todellakin asianlaita kuten sanoitte, minä haluaisin todella tukea kaikkia tarkistuksia, jotka käsittelevät PK-yrityksiä. Kiitän myös Louis Grekia erittäin tärkeästä mietinnön laatimisesta ja haluan onnitella häntä myös siitä, että tässä on hyvä on konsensushenki vallalla, että hän toitte myös sen hyvin esille. Luin ajatukset tässä mietinnössä ovat erittäin hyödyllisiä. Viides pilari, erityisesti on tärkeää, koska ehkä se on se, jossa me epäonnistuimme viime vuosina. Jos sopii, niin muutama kommentti. Ehdä yhdessä tarkistuksessa me korostamme kovasti sitä, mikä on numeerisen ongelman merkitys, mutta eikä sille ole annettu riittävästi painoarvoa tähän mennessä, ei tekstissä eikä kompromisseissa. Totta kai yritykset eivät käytä sitä vielä ihan kattavasti. Siihen on perusteltuja esteitä yritysten, käyttäjien, kuluttajien kanssa. Se oli liian kallista, ei ole keinoja investoida siihen. Mutta tämä on teema, jota täytyy tutkia tässä mietinnossa, syventää sitä vähän enemmän. Siitä olemme tehneet tarkistuksen tässä samassa hengessä. Se löytyy, tämä elementti löytyy sieltä tekstistä. Toinen asia, johon haluan kiinnittää huomiota ne kompromissitarkistuksista ei löydy sitä ajatusta. Eh, eli meidän pitäisi pohtia enemmän sisämarkkinoiden toimintaa tai toimivuutta. Miten ne nyt toimivat tällä hetkellä? On paljon, paljon tehty työtä ja kiinnitetty paljon huomiota siihen, mitkä ovat lyhyen aikavälin edut ja hyödyt. Totta kai sekin on tärkeää pk-yrityksille, mutta täytyy myös pyrkiä näkemään vähän kauemmas. Ja näin ei ole tapahtunut tässä mietinnössä. Sanotaan, että miten voitaisiin vastaisuudessa välttää se, ettei liikaa korostettaisi lyhyen aikavälin tuotosta ja miten luotaisiin hyvät rakenteet yrityksille, jotta niillä voisi olla paremmat mahdollisuudet katsoa pidemmälle tulevaisuuteen, mutta että niiden yritykset olisivat myös toimivia. Äh, ja mitä tulee tähän loppuun, hyvä puheenjohtaja, olen ihan äh, samaa mieltä mietinnön kanssa ja voin puoltaa sitä. Se on loistava teksti. Kiitos. Edustaja Karas on paikalla. Haluatko käyttää puheenvuoron heti vai otetaanko muutama muu puhuja ensin? Selvä. Otan vielä kaksi puheenvuoroa. Gebhardt ja Schwab. Edustaja Gebhardt. Ja, Kiitoksia, Louis Gregg, todella hyvästä työstä jota olet tehnyt. Ja haluaisin nyt aloittaa yhdellä asialla, joka tuli esille, miten nämä puutteelliset käännökset, puuttuvat käännökset. Muistuttaisin vain siitä, että useat poliittiset ryhmät ovat pyytäneet, että tarkistuksen jättöaikaa siirrettäisiin. Ja heti kättelyssä sanottiin, että tämä merkitsee kuitenkin sitä, että äänestykseen ei saada kaikkia käännöksiä. Ja nyt sitten poliittisilta ryhmiltä kysyttiin, ovatko ne valmiita toimimaan näin, että on vain englanninkieliset tarkistukset. Ja me suostuimme siihen, ja minusta tämä on ihan ok, mutta halusin nyt vain kiinnittää huomiota siihen, että silloin kun tällaista tarkistusten jättöaikaa siirretään aikaisemmaksi, niin silloin tietenkin täytyy selvittää kysymys kääntämisestä. Ja se, tässä täytyy olla selvillä. Minusta olisi myös mukavampaa, jos tekstit olisivat saksaksi luettavissa, eikä englanniksi. Se on selvä juttu, mutta tämä teksti, Krekin teksti, on kaiken kaikkiaan niin hyvin kirjoitettu, että sitä voidaan helposti, siitä helposti näkee, mistä on kysymys. Toinen asia, jonka haluaisin vielä ottaa esille muistutuksenomaisesti, on se, että me koordinaattoreina, silloin kun teemme päätöksen, tästä oma-aloitemietinnöstä, että se pannaan liikkeelle, niin oli kysymys siitä, että keskitytään siihen, että mitä yhtenäismarkkinat merkitsevät kuluttajille ja kansalaisille ylipäätään ja e- erityisesti hyvin tietään, että monia kysymyksiä ja joudutaan sulkemaan tästä pois, mutta me sanoimme, että meidän täytyy keskittyä kansalaisiin, jotka esittävät tuostakin kysymyksiä, että mitä oikeastaan Eurooppa tuo meille, mitä siis yhteismarkkinat meille tuovat. Siksi meidän täytyy löytää vastaus tässä valiokunnassa näihin kysymyksiin. Siksi Lui joutui ottamaan monia asioita pois tästä mietinnöstä, jotka ovat relevantteja yhteismarkkinoiden kannalta, niin kuin vaikka vero-oikeus tai talouskysymyksiin liittyvät asiat, koska ne eivät ole vastauksia kansalaisille, vaan pikemminkin koskevat muita politiikan sektoreita. Totta kai olette oikeassa, herra Rosford, kun sanotte, että kyllä, tilanne, jossa me olemme tämän finanssikriisin ja talouskriisin myötä, niin totta kai näin meppeinä me kernaasti haluaisimme antaa vastaukset näihin kysymyksiin, mutta tässä täytyy nyt olla hieman pidättyväinen, jos me haluamme vastata ensimmäiseen kysymykseen. Ja tästähän on kysymys. Ja tämä on hyvin vaikeaa käsitellä, se on selvä juttu. Mutta minäkin vetoaisin kollegoihin, että nyt se, mitä me olemme sanoneet, niin meidän valiokunnasta meidän täytyy antaa vastaus kansalaisille. Se on se ensimmäinen asia. Ja kernaasti, herra Rochefort, voimme sitten, jos jo haluatte että otamme toisen mietinnön. Meillähän on Tuunin mietintö, jossa yhtenäismarkkinoita ja taloutta on käsitelty niin ensisijaisesti. Siinäkin puututtiin vahvasti talouskysymyksiin ja annettiin niihin liittyviä vastauksia. Ja tässä täytyy vain olla johdonmukainen. Mitä herra Greg on oikein hyvin tehnyt, on tämä kolmas asia, niin nimittäin tehdä selväksi se, että talouspolitiikka ja ihmisiä koskeva politiikka eivät ole keskenään ristiriidassa, vaan että ne kuuluvat yhteen ja ne voidaan hoitaa vain yhdessä, jotta saadaan hyvä vastaus Euroopalle. Ja Lui on tässä onnistunut hyvin ja kun katson näitä tarkistuksia, niin se on aika yleisesti hyväksytty konsepti, joka on minusta myönteinen juttu, jota voimme tässä mietinnössä jatkaa tätä periaatteen noudattamista. Sitten vielä yksi kysymys EPPlle, ja on hyvä, että herra Schwab ja Karas puhuvat minun jälkeeni, koska tämä on sellainen kysymys, jossa on vissiä eri purraa meidän ryhmiemme välillä. Nimittäin tässä sisämarkkinasäädös, kun, että millä tavalla voisimme tehdä sen ymmärrettäväksi kansalaisille. Se olisi hyvä poliittinen signaali kansalaisille, että me ottaisimme heidän intressinsä huomioon yhdessä tietenkin PK-yritysten intressien kanssa. Tämähän kuuluu tähän samaan pakettiin. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, jos tämä PK-yritykset kuitenkin luovat eniten työpaikkoja ja, ja myös palvelut kuuluvat tälle sektorille. Olisi mukavaa, jos EPP voisi hieman antaa periksi siinä mielessä, että hyvä on, me hyväksymme tässä mietinnössä, e, jossa puhutaan kansalaisista, että, että saataisiin tällainen sisämarkkinasäädös kansalaisille. Se ei ole mikään, mikään ristiriita, vaan se olisi poliittinen signaali kansalaisten suuntaan, että me ajattelemme heitäkin, kun me Euroopassa rakennamme politiikkaa. Uh, Mr. Schwab and then Mr. Karas. Sitten edustaja Schwab ja sitten Karas. Kiitos puheenjohtaja. Pahoittelen, että en ollut paikalla, mutta talousasioiden valiokunnassa oli tärkeä äänestys. Ensin haluaisin todella kiittää esittelijä kaikkia hyvästä yhteistyötä ennen kuin varjoesittelijämme Karas puhuu. Hän on saanut hyvää järjestystä tähän tekstin, siitä kiittelemme. Mehän lähestyimme toisiamme monissa kysymyksissä ja pyrimme rikastuttamaan hän mietintään tarkistustemme kautta ja nyt varmasti mennään oikeaan suuntaan. Edustaja Gebhardt aivan oikein viittasi siihen, että tämä on tärkeä horisontaalinen asiakirja ja tärkeä suhteessa Montin raporttiin. Tiedätte, että komission jäsen Barnier tältä pohjalta sitten suunnittelee uutta aloitetta sisämarkkinoille. Siksi on tärkeää, että parlamentti ottaa kantaa. Meistä tuo Single Market Act, sitä johdatellaan tuosta Small Business Act PK-yrityksiä tukevasta aloitteesta ja tiedämme, että siinä on vielä vähän tekemistä, joten Ehkä tuossa voitaisiin vähän selkeämmin keskittyä kansalaisille tärkeisiin kysymyksiin. Työntekijät ovat tärkeässä asemassa, tietenkin toisaalta myös pk-yritykset. Kollega Karashan on teidän kanssanne myöhän eilisiltana vielä neuvotellut tarkistuksista 22, 23, 24 kohtia voidaan näin varmasti selkeästi parantaa ja olemme iloisia, että voimme jatkossakin työstää tätä tärkeää aihetta. Kiitos. Kiitos paljon, edustaja Schwab. Edustaja Karas. Kiitos puheenjohtaja, esittelijä. Minäkin pyytäisin antaaksi, koska minä olin kuitenkin talousvaliokunnassa yksi aloitteen tekijä tässä ajoneuvojen ryhmäpoikkeusasetuksen osalta, siksi minun täytyy olla paikalla siellä äänestämässä. Ja tänne pikaisesti sitten kiirohdin. Ja pyydän anteeksi tästä syystä esittelyt ensimmäiseksi. Kollega Greh, minä kiitän kollega Grehia siitä, että heitä kättelystä heti alusta alkaen hänen puhui avointa kieltä, että me toisiaankin tiedämme, missä me olemme kompromisseinemme omissa poliittisissa ryhmissämme ja missä on mahdollisia ongelmia, mutta, mutta kompromissin henkihän on se, että, että siinä otetaan ottaa huomioon eri kannat. Rova Gebhardt, se sanoi, että te onnittelitte esittelijää, että hän on laatinut, saanut hyvän tasapainon taloudellisten näkökohtien ja kansalaisten välillä tällaisissa markkinoilla. Ja sanoitte, että, että että ja hän on, esitteli on onnistunut ristiriidattomaan tulokseen. Mutta tämähän on se juuri jut, se juttu. Tämä on se juttu. Kyllä, kyllä, hän onnistui siinä, että me emme aseta kansalaisia ja yrityksiä vastakkain yhtenäismarkkinoilla, sillä tällaisen konfliktin minä haluaisin välttää koska se ei ole yhtenäismarkkinoiden hengen mukaista. Jos sanotaan, että, että vain silloin saadaan signaali, jos siis yhtenäismarkkinoidesta saadaan kansalaisten yhtenäismarkkinat, silloinhan, silloinhan osa, kohderyhmä on oikein. Minä sanon, että yhtenäismarkkinat ovat enemmän kuin vain kansalaisten yhteismarkkina. Tässä eihän se ole kysymys, eihän ole kysymys pelkästään kansalaisista kohderyhminä, vaan muitakin kohderyhminä, mutta äh, kansalaiset ovat tavallaan epäsuora kohderyhmä. Siksi meidän täytyy päästä äh, yhteismarkkinoiden ymmärtämiseen, jossa me emme laita taloutta kansalaisia vastaan äh, ikään kuin osana tätä käsitettä. Nyt meidän täytyy sanoa, että meidän täytyy antaa enemmän signaaleja tonne ja tänne, mutta meidän, meistä yhtenäismarkkinat luovat kasvua ja työllisyyttä ja se vahvistaa vapauksia. Ja näin ollen yhtenäismarkkinoiden, yhtenä kohderyhmänä ovat kansalaiset. Eikä, ne eikä siinä saa keskittyä vain yhteen ryhmään, vaan yhtenäismarkkinat ovat sellainen yleispoliittinen malli. Ja kun ajatellaan Lissabonin ohjelmaa, sosiaalista markkinataloutta ja kestävää sosiaalista markkinataloutta, täystyöllisyyttä tavoitteena, niin silloinhan tämä yhtenäismarkkinoiden käsite on vieläkin selkeämpi tullut esille. Ja ei nyt tästä ole syytä tehdä mitään ongelmaa, koska kuitenkin yhteisesti Lissabonin sopimuksen tuella Eh, meidän täytyy päästä markkinoiden kehittämisessä eteenpäin. Jopa eilen puhuttiin siitä, että oikeastaan meidän täytyisi huolehtia siitä, että yhtenäismarkkinat, yhtenäismarkkinoiden, yhtenäismarkkinoiden neljä vapautta eivät riitä. Meillä on neljä vapautta. Se on tietenkin se keskeinen osa yhtenäismarkkinoita ja tätä voidaan kehittää edelle, eteenpäin. Minä pyydän, että ei luoda nyt mitään konflikteja tähän mietintöön, koska, koska se ei ole yhtenäismarkkinoiden hengen mukaistakaan. Toiseksi toteaisin, että me olemme hyvin selkeästi sanoneet, että me tarvitsemme viestintästrategiaa politiikassa – joka ottaa huomioon tämän yhteismarkkinoiden sisällön tällä poliittisina aloitteina. Meidän täytyy viestiä tämä kansalaisille, koska siinä on kysymys lisäarvosta jäsen, jäsenvaltioiden kansalaisille ja semminkin, kun yhteismarkkinoita käytetään usein sis, sisäpolitiikassa tällä rasitteena. Kyllä näin on mutta myös jäsenvaltioiden pitäisi ymmärtää se lisäarvo, joka kansalaisille tulee tästä täystyöllisyyden ja kasvun luomisesta. Se täytyy kuitenkin viestiä kansalaisille. Ja viimeinen kohtani vielä esittelijälle. Eilen meillä on yli 200 tarkistusta yli sata minun ryhmältäni, ja me yritämme nyt selvittää, millä tavalla nämä sata että voitaisiin vähentää 105, jolla voitaisiin sitten päästä kompromisseihin. Ja ne kompromissit, jotka sitten olemme omassa keskuudessamme löytäneet tarkistusten määrän vähentämiseksi, ne me, niitä me olemme yrittäneet sitten viilata esittelijän kanssa. Eilenhän me pääsimme monissa keskeisissä kohdissa oikeastaan lähes kaikissa ehdotuksissa, joita esittelijä on tehnyt, me olemme päässeet vaihtoehtoisiin äh, ratkaisuihin tai sitten yhteisiin ratkaisuihin. Äh, haluankin, että minä pyydänkin äh, sitten kertomaan selväksi, kertomaan siitä, mitä, mistä eilen puhuittiin. Meidän kummassakin poliittisessa ryhmässämme nämä kompromissit täytyy saada paperille, jotta ne voidaan arvioida ja meidän täytyy, olemme kuitenkin löytäneet monista kompromisseista yhtenäisen muotoilun. Ja toisessa tarkistuksessa löytyy hyväksyttyjä kompromissimuotoiluja, ja pyytäisin niitä paperille, jotta sitten iltapäivällä poliittisissa ryhmissä me voitaisiin vielä neuvotella niistä. Mutta minä pidän kiinni eilisestä sopimuksesta. Kiitos. Okay, well, thank you very much. Kiitos oikein paljon rakentavassa hengessä tehdystä ehdotuksesta. Jos puhun varjoesittelijänä, niin sanoisin kyllä, että olisi hyvä, jos saisimme kaikki kompromissiesitykset, jotta voimme käydä niistä keskustelua. Tiedän, että aikatauluongelmia on, mutta tuo kaikki kuuluu työhömme kuitenkin. Halusin päättää keskustelun. Mistä Gephardt, halusitteko käyttää vielä puheenvuoron? Halusitteko vielä lyhyesti käyttää puheenvuoron sitten komissio ja ihan yksi virke vain. Halusin lisätä vielä yhden asian. Ehkä vähän lisätä huumoriakin keskustelumme. Tähän mennessähän ei ajateltu, että yrittäjät ja yritysjohtajat eivät olisi kansalaisia. Well, I think we... Varmasti kaikki on toivon mukaan, mitä täällä teemme kansalaisten eteen. Single Market Act tai Innovation Act. Nämä varmasti myöskin hyödyttäisivät kansalaisia. Abramter, halusitteko käyttää lyhyesti puheenvuoron? Meillä on vähän niukasti aikaa, mutta haluatteko jotenkin kommentoida teidän kantoja, teidän komission jäsenenne kantoja? Merci, monsieur le président. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin sanoa, kuten jo viime kerralla, että me olemme laajalti samaa mieltä tämän diagnoosin kanssa, niin kuin esittelijä sen on hahmottanut meille. Itse sisämarkkinat eivät ole mikään <clears throat> itsestäänselvyys tai päämäärä, tarkoitevailla päämäärää. Me haluamme myös ajatella kansalaisia, kuluttajia, pk-yrityksiä. Me haluamme, että pk-yritykset todella hyötyvät sisämarkkinoista – näin ei ole vielä asianlaita, ainakaan riittävästi ja tarpeeksi. Tämä näkökanta pitää tulla korostetusti esille. Me tutkimme tällä hetkellä sisämarkkinoiden toimivuutta. Me lähdemme siitä, ketkä ovat hyödynsaajat, kansalaiset tai yritykset, pk-yritykset, ja me toimimme sillä tavalla tällä hetkellä, että teemme järjestelmällisesti analysointityötä siitä, mikä on puutteellista tai vajavaisesti toteutettu. Meillä on kaksi kategoriaa hyödynsaajia ja meidän mielestämme näiden pitäisi hyötyä vielä enemmän. Me olemme myös samaa mieltä tästä lähestymistavasta, jonka mukaan kysytään kansalaisilta, mikä on se tyytymättömyyden perusta sisämarkkinoihin ja mitä he ehdottaisivat parannettavaksi. Me teemme tiettyä mielipidetiedustelua ja me myös analysoimme näitä puuttuvia tekijöitä jatkuvasti. Me puolamme myös sitä, että vahvistetaan sisämarkkinoiden instrumenttien käyttöä. Nimenomaan sit, niistä puhutaan useissa tarkistuksissa, Rova Ivanovan tarkistuksissa erityisesti, kun halutaan <clears throat> rikkomusmenettelyjä ja niihin liittyviä instrumentteja käyttöä lisätä ja vahvistaa silloin kun on kyse tuomioistuimen päätöksestä tai silloin kun on kyse direktiivin rikkomisesta. Arviointiajatusta voitaisiin laajentaa muillekin mielenkiintoisille alueille. Me myös olemme suosiolle sille ajatuksia, että puhutaan sisämarkkinoista ennen, eh, ja puhutaan kansalaisten peruskirjasta ja me eh, otamme kaikki nämä ajatukset eh, tarkasteltaviksi siihen tiedotteeseen, jota komissio on tällä hetkellä laatimassa, jonka se tulee esittelemään Eurooppa-neuvostossa kesäkuussa. Kiitos. Well, thank you very much. Kiitos oikein paljon. Kannustavia uutisia. Kaksi keskeisintä Ysin mietinnön ajatusta löytävät tukea myös komissiosta ja siksi on tärkeää, että saamme paljon tukea koko ehdotukselle. Annan Louis Grekille esittelijänä mahdollisuuden käyttää loppupuheenvuoron ja selittää, miten hän aikoo pyrkiä sisällyttämään nämä kompromissit loistava mietintö. Ensinnäkin haluan kiittää kaikkia puhujia, erityisesti varjoesittelijöitä. Ja kun sanon näin, niin se todellakin tarkoittaa, että he tekevät hyvää merkityksellistä työtä tämän mietinnön eteen. He olivat avoimia ja olen varma, että me löydämme tarvittavat kompromissit. En ole varma kuitenkaan siitä, että nyt tämän keskustelun jälkeen minun elämäni saattaa olla vain mutkikkaampaa kuin tunti sitten. Mutta kuitenkin toteaisin, että, että vetoaisin vielä sen puolesta, että kun puhutaan käännöksistä, meillä on ongelma Ranskan kanssa – niin, entäs sitten Malta? Äh, se saisi oikeastaan varmaan kolme viikkoa, kun saan maltankielisen käännöksen teksteistä. Että kyllä minä symppaan teitä, herra Rosford, että tällaiset nämä ongelmat on ajatus tästä, tässä koko mietinnössä oli se, että saadaan tasapaino aikaan. Ja mitä Rova Gebhardt ja herra Karas sanoivat tästä tasapainosta talouden äh, talouden muuttujien ja äh, kansalaisten välillä. Se tasapaino tässä pyritään nyt löytämään mutta ei se tarkoita sitä, että sen täytyy olla heikompi lähestymistapa tai vesittynyt lähestymistapa. Me voimme pitää noudattaa vahvaa konseptia. Meidän pitää elvyttää eteläismarkkinat todellisuudessa konkreettisesti. Meidän täytyy lähteä tälle tielle ja lähettää vahva viesti eteenpäin. No, periaatteessa tällä hetkellä katson, että meillä on tarvittava pohja kompromissien viilaamiselle – ja, ja aion tehdä omiakin tarkistuksia. Ja tänään kello kuusi koko mietinnön pitäisi olla kutakuinkin niin kuin valmiina. Kiitoksia. Um, Kiitokset Louis Grekille. Tätä hän kiitteli myös esittelijöitä. Ilmeisesti saksan ja ranskankieliset käännökset saadaan hyvin pian toivon mukaan jo päivästä maltan kieli voi olla hiukan ongelmallisempi. Pahoittelen tuota kovasti. No niin. Odotamme mielenkiinnolla huomista äänestystä. Varmasti varjoesittelijät ovat aktiivisina, mutta kun ajattelen komission edustajan kannanottaa, suhtaudun luottavaisesti siihen, että tämän mietinnön kautta voimme todella asioihin vaikuttaa. Siirrytään esityslistalla seuraavaan aiheeseen. Ensimmäinen keskustelu uudesta mietinnöstä, joka koskee yleishyödyllisten sosiaalipalveluiden tulevaisuutta. Mukavaa, että voin toivottaa Damien Abadin tervetulleeksi ensimmäinen IMKO-mietintönne. Mukava nähdä teidät täällä varjoesittelijät. Karja de Campos. Olle Schmidt on täällä. Ravan myös. Pielen ei ole paikalla, enkä tiedä kukaan kuen varja esittelee. Vai edustaja Schmidt on paikalla hyvä. Joten kuulemme esittelijän varjoesittelijöiden kannat ja Minusta tuntuu, että komissiostakin joku puhuu, eikö niin? Lauren vai Cotrera komissiosta saa myös puheenvuoron. Ensin esittelijä Abad. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Todellakin tämä on minun ihka ensimmäinen mietintöni tässä valiokunnassa. Eli nyt on minä eh, budjettivaliokunnassa olen laatinut, mutta en vielä tässä valiokunnassa. Tässä on kyse yleis yleishyödyllistä sosiaalipalveluista ja vuonna 2000 tämä oli ensimmäinen hahmotelma. Nyt siitä on tullut ihan keskeistä poliittista sisältöä. Komissiokin on tästäkin laatinut palveludirektiivin ja sen viimeinen hyväksyminen myös kattaa tämän, tämän osan yleishyödyllistä sosiaalipalveluista ja se kuuluu myös Lissabonin sopimukseen ja kaikki ovat tajunneet, kuinka tämä on poliittisesti tärkeä kysymys. Tämä yleishyödylliset sosiaalipalvelut ja SOS Lissabonin sopimus ovat laatineet pöytäkirjan näistä palveluista. Se antaa myös oikeudellisen perustan näille mm, yleisille taloudellisille yleisöllisille taloudellisille palveluille. Meillä on tässä juridinen lähtökohta ja poliittinen lähtökohta. Jos ajatellaan juridiselta kannalta asiaa, niin täytyy tietää, että huolimatta Lissabonin edistymisestä pöytäkirja ei tietenkään ratkaise kaikkia ongelmia, kun on kyse suurista juridisista turvallisuuskysymyksistä tai turvallisuuden puutteista. Silloin kun on kyse yleishyödyllistä sosiaalipalveluista, meidän pitää löytää tasapaino sekä sisämarkkinoiden pelisääntöjen kanssa ja toisaalta, kun halutaan rahoituskehyksiä ja säädellä näitä yleishyödyllisiä sosiaalipalveluita meidän roolimme on nimenomaan toimia tässä mietinnön puitteissa sellaisena myötävaikuttajana, että voimme poistaa tätä juridista turvattomuutta näiltä sosiaalipalveluilta me käymme tänään ensimmäistä mielipiteiden vaihtoa ja keskustelua ja voimme näin ollen paikantaa hyvin ongelmat, tutkia vastausvaihtoehtoja ja nimenomaan arvioida, mitä instrumentteja voidaan paremmin käyttää, jotta voidaan taata ja turvata yleishyödylliset sosiaalipalvelut, niiden laadukkuus, e, laatutaso EU-ssa. Minä korostan äh, yhtä kohtaa, ei pidä vain äh, tukeutua tähän juridiseen kapulakieleen, kun puhutaan näistä sosiaalipalveluista. Meidän täytyy todellakin antaa tälle sen vaatima poliittinen laajuus, koska yleisölliset sosiaalipalvelut maakentällä ovat äh, päiväkodit, lastenkodit, vanhustenhuolto, työllisyyskysymykset, ammattikoulutus ja myös <clears throat> yhteiskunnan tarjoamat asunnot vähäosaisille. Meidän täytyy ajatella näitä kaikkia konkreettisia tekijöitä, jotka ovat todella konkreettisia asioita maaperällä kansalaisten keskuudessa. Eli kun puhumme näistä asioista, meidän täytyy puhua konkreettisilla termeillä konkreettisista asioista. Totta kai on edistytty Ranskan puheenjohtajakauden aikana vuonna 2008. Meidän täytyy jatkaa samalla linjalla ja useamman eri näkökulman kautta. Ensinnäkin otetaan Lissabonin sopimus, joka on astunut voimaan. Meidän täytyy ajatella mitä komissio on muistuttanut vuonna 2007 Lissabonin sopimuksen jälkeen me olemme uudella tavalla sitoutuneita EU:ssa. Poliittiset kysymykset nousivat esiin. Onko toimittu riittävän hyvin? Onko tämä riittävää? Sen jälkeen pitää tietää, minkä painoarvon me haluamme antaa näille yleishyödyllisille sosiaalipalveluille kohesiopolitiikassa ja kun me puhumme eurooppalaisesta sosiaalisen talouden mallista, Kyllä, mielestäni ne sope hyvin kytkeytyvät tähän eurooppalaiseen sosiaalisen talouden malliin. Me elämme kriisin, kriisissä vielä. Meidän täytyy myös löytää tal hyvät taloudelliset, alueelliset kohesio poliittiset tavoitteet. Me puhumme usein markkinoista, mutta me emme usein anna konkretiaa tälle yleis, yleistermille. Meidän täytyy ajatella, mitä ovat yleishyödylliset sosiaalipalvelut. Meidän täytyy konkretisoida myös tämä sosiaalinen näkemys talouden mallista meillä pitää olla, mm, meidän pitää pystyä parantamaan näiden palveluiden laatua Euroopassa. Tähän on olemassa kolme lähestymistapaa, globaalinen ja sitten ja, semmoinen, ja myös sektorikohtainen lähestymistapa, jota ollaan kehittelemässä tänä päivänä. Sitten meillä on tietysti status quo, jos käytämme palveludirektiiviä ja silloin kun puhutaan näistä yleishyödyllisistä sosiaalipalveluista, meidän täytyy nyt vetää raja sille ja tietää, missä liikutaan. Ollaanko horisontaalisessa menettelytavassa vai, toisa, vai pystysuorassa menettelytavassa? Haluammeko korostaa jokaisen alueen erityispiirteitä ja miten me kytkemme nämä sosiaalipalvelut tähän uuteen tilanteeseen? meidän täytyy pohtia toissijaisuusperiaatetta ja suhteellisuusperiaatetta keskustelun alkutekijöinä. Kun puhutaan yleishyödyllistä sosiaalipalveluista, niitä tarjoavat paikalliset ja alueelliset yksiköt. Meidän täytyy myös muistaa, mikä on eurooppalainen rakenne alueellisessa mielessä ja mikä meidän roolimme EU:ssa. Lissabonin sopimus korostaa sitä, kuinka meidän pitää antaa alueellisille, paikallisille ja kansallisille viranomaisille riittävästi valtaa ja toimivaltaa, jotta ne voivat organisoida yleishyödyllisiä palveluita yleishyödyllisiä hyödyllisiä taloudellisia palveluja. Meidän täytyy myös suhteuttaa enemmän näitä asioita ja noudattaa toissijaisuusperiaatetta. Ranskassa sanotaan, että paras on usein paras on usein hyvän ystävä. Meidän täytyy olla vielä toimintakykyisempiä ja edetä paljon konkreettisemmin, jotta voimme antaa enemmän ilmettä tälle sosiaaliselle talouden mallille. Näistä kaikista asioista voisimme keskustella tänä aamuna. Haluan kuulla teidän kaikkien mielipiteenne ja teidän kaikkien ehdotuksenne. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitos oikein paljon, edustaja Bad. Pahtelen, tämä oli minun virheeni, etten selkeästi sanonut, että tämä on tietenkin lausunto työllisyysvaliokuntaan. Käsittääksemme työllisyysvaliokunta pohtii tämän tekstinsä soveltamisalaa. Voisitteko kertoa vähän tilanteesta työllisyysvaliokunnassa ennen kuin annan esittelijöille puheenvuoron? Oui, alors, en fait... Jos työllisyysvaliokunnassa asiat ovat äh, vähän nolla tilanteessa koordinaattorit ovat parhaillaan keskustelemassa. Minä olen ollut yhteydessä mietinnön laatijan ja tällä hetkellä ollaan siinä tilanteessa, että sisäinen keskustelu ei ole tarjonnut mitään konkreettista, mitä voitaisiin siis tarjota tänä päivänä meille, mutta toivottavasti asiassa edetään nopeasti, mutta me olemme todella aika lähtöruudussa vielä tänä päivänä. Okay. Right. Well. Selvä. Toivon, että voimme sisäntää suuntaa heidän työlleen meidän työmme kautta. Siirrytään eteenpäin varjoesittelijöihin. Ensin Daniel Campos. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin tuoda esille sen, että olen yleisesti ottaen samaa mieltä esittelijän kanssa – ja haluaisin nyt ottaa kaksi tai kolme asiaa esille, jotka ovat vähän edeltäviä tälle keskusteluun. Jos puhutaan yleishyödyllisistä sosiaalipalveluista, niin ne ovat syntyneet solidaarisuuden tarpeista. Niillä on oma historiansa. Ne kuuluvat solidaarisuuden historiaan, eivät ne ole syntyneet markkinoista tai sisämarkkinoista. Myöhemmin ajateltiin sitten, että olisi ehkä hyvä, jos meillä olisi toimintamekanismit, tehokkaat toimintamenetelmät sisämarkkinoilla, että voimme tavata, tarjota hyö, tehokkaammin yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja jos tarina olisi ollut toisenlainen, jos palvelut, sosiaalipalvelut olisivat syntyneet ikään kuin mer- markkinoiden tuotoksena, niin kyllä yhteiskunta olisi paljon epäoikeudenmukaisempi tänä päivänä. Ainakin minun maassani, jos ajattelemme yhteiskunnallista tasa-arvoa, sosiaalista yhdenvertaisuutta, sen lisäksi, että ajatellaan eläkkeitä ensisijaisesti, niin nämä nimen ovat, niin 30 vuotta sitten perustettiin yleinen terveydenhuolto. Sen jälkeen kansanterveystilanne on parantunut huomattavasti, Mm, se on hyvä tällä hetkellä, mutta, mutta me tiedämme toisenlaisia esimerkkejä ihmisistä, jotka äh, ovat yhteiskunnan alimmissa kerroksissa, heidän tilanteensa oli ollenkaan näin hyvä. Sitten nousee esille juridisia ja teknisiä kysymyksiä, mutta on myös taloudellisia kysymyksiä, joita ei ole vielä ratkaistu. Emme voi ajatella vain sillä tavalla, että sosiaalipalvelut tai taloudelliset Äh, yleishyödylliset taloudelliset palvelut olisivat itsessään malli, joita voitaisiin soveltaa äh, siinä tapauksessa, että markkinoiden toiminta olisi epäonnistunut ja että valtio sitten äh, jatkuvasti sääntelisi ja puuttuisi peliin, jos tilanne ei ole hyvä. Jos puhumme näistä yleisöllisistä sosiaalipalveluista, niiden pitää olla laadullisia, niiden pitää olla toimivia, tehokkaita – ja toinen arvo, joka on myös vähän unohtunut, on tämä yhdenvertaisuuden ajatus. Nämä kolme arvoa pitää saada keskenään tasapainoon, koska aina tulee olemaan tiettyä epätasapainoa. Usein tehokkuus voi olla yhdenvertaisuuden kanssa ristiriidassa – ja tehokkuus voi olla myös laadun kanssa napit vastakkain, mutta voi olla niin, että tarvitaan joskus myös tasapainotusta hyvinkin vaikeissa tilanteissa. Lissabonin sopimuksessa sanotaan, kuinka nämä yleishyödylliset sosiaalipalvelut ovat todella tärkeitä. Ja tällä hetkellä me siis todella käsittelemme tuiki tärkeitä teemakokouksia. Juridiset, taloudelliset instrumentit viime vuosina, viimeisen viimeen vuoden aikana sekä julkisella että yleisellä sektorilla ovat antaneet uutta, uutta ilmettä ja puhtia tälle keskustelulle. Sen takia meidän täytyy kerätä kaikki ajatukset tänne sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Meidän täytyy muistaa myös toissijaisuusperiaatteen merkitys subsidiariteettiperiaate ei ole joka maassa sellainen, että tämä asia on toissijaisuusperiaatteen sisäistä tai alaista, enkä minä äh, hyväksy sitä, että toimielimet keskustelisivat näistä palvelukysymyksistä, terveydestä tai sosiaalipalveluista vain toissijaisuusperiaatteen nimikkeen alla. Olisi tärkeää päästä pidemmälle, jos kaikki todella me kaikki toteutamme se, mitä neuvostossa hyväksyttiin 2007, yhteiset arvot, yhteiset periaatteet, jotka hyväksyttiin vuonna 2007, jos ajatellaan esimerkiksi kansanterveyttä, terveydenhuollon toteuttamista, jotka kytkeytyvät yleisöllisiin sosiaalipalveluihin, niin silloin tilanne olisi paljon selkeämpi, olisi jo ratkaistu paljon monia vaikeita visaisia kysymyksiä, ja meillä olisi erilaiset perustelut keskustelulle. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitos oikein paljon. Edustaja Smith. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. No, tämä on aikamoinen miinakenttä. Tämä on hyvin herkkä ja hankala asia, me tiedämme sen. Voin olla samaa mieltä siitä, mitä esittelijä sanoi pitkälti, ja toivottavasti tämä onnistuu. Aloittaisin sille, että meidän pitäisi ottaa ne, nämä sosiaaliset asiat rajat ylittävällä tavalla huomioon. Me olemme useissa asioissa epäonnistuneet. Mehän muistamme keskustelut potilaiden vapaaseen liikkuvuuteen kuuluvista oikeuksista. Ja on todella hyvä, tämä on hyvä asia. Potilaiden kannalta se kuitenkin on jäissä edelleenkin enkä uskonut, enkä usko, että me olemme tässä parlamentissa tehneet riittävästi tämän asian eteen, että me emme pystyneet kohentamaan tätä terveydenhuoltoa ja siihen liittyviä parempia äh, sääntöjä potilaille ja kansalaisille ylipäätään Euroopassa. Äh, eihän äh, syyt eivät ole markkinoissa minun maassani pohjoisessa, pikkuinen maa siellä Pohjolassa, josta minä kyllä äh, oikeastaan nämä äh, juuret ovat, äh, ovat perheissä. Perheet ovat hoitaneet näitä asioita. Köyhyys ja ikääntyneiden hoiva ja lastenhoito, totta kai ne hoidettiin perheissä, mutta tilanne muuttui ja nythän valtio ja paikallis- ja aluehallinto hoitaa näitä asioita ja verot ja maksut, nämä hoidetaan sitten ne maksut verojen välityksellä. Tämä tietenkin on läheisyysperiaatteen mukaista. Mitä sinä Malcolm sanot? Britanniassa ei. Ei veroja ilman edustusta. Mutta joka tapauksessa meillä pitää olla jonkinlaiset säännöt Euroopan tasolla. Ja monilla alueilla on mainittukin, että olemme yrittäneet päästä siihen jätehuollossa esimerkiksi minun maassani paikallishallinto ei täytä, ei toteuta EU-direktiiviä. Niiden mielestä se on tyhmää. Me hoidamme tämän omaa tyylimme. Ja, ja, mutta ei, ei se heitä haittaa. Tekevät sen kuitenkin itse, koska tuomaat tekevät sen itse paremmin. Ja minusta tämä miinakenttä on vieläkin putkikkaampi. Ja Minusta meidän pitäisi, jos me yritämme jos me yritämme tulkita tätä pöytäkirjaa niin, että me saisimme tämän tasapainon aikaan äh, herkällä tavalla, vaikkakin voin ymmärtää sen, että monet kollegat tässä parlamentissa uskovat, että, että jos me haluamme saada jonkinlaista nykyaikaista äh, Euroopan unionia, joista kaikki, äh, jotka monet voisi pitääkin enemmän, niin silloin pitäisi saada vähän sosiaalisiakin asioita. Ja silloin voimme keskustella niistä aamiaispöydässä, niistä. Minusta tämä olisi väärä menetelmä, ainakin minun maani kannalta. Me haluamme käsitellä näitä asioita lähinnä oman, omaan tapaamme, koska me katsomme, että paikallishallinto tai kunta voi soveltaa tiettyjä sääntöjä lastenhoidossa, koululaitoksissa ja ikääntyneiden hoidossa ja terveydenhuollossa. Totta kai tietty taso täytyy olla olemassa, mutta jos halutaan siirtyä sellaiseen kuntaan, jossa suurin osa rahasta käytetään ikääntyneisiin, vanhuksiin, niin pitäisi tehdä ja sitten ta- verotaso nousee. Minun maassani me maksamme 32 prosenttia paikallisveroa tai kunta, kunnallisveroa tai alueellista veroa. Ja sitten voi itse niin kuin valita, minkä tyyppisiä palveluja sitten haluaa pitää tärkeinä. Ja jos me sanomme, että meidän pitäisi saada yhteiset säännöt tai tietty laatutaso, totta, minä hyväksyn sen sinällä, ei siinä mitään. Se on ihan hyvä juttu. Mutta meidän pitäisi pohtia meidän pitäisi muistaa, että tämä on aika kuuma peruna monessa paikassa ja minä ja tässä tarvitaan tasapainoinen lähestymistapa. Olen nyt lueskellut näitä komission asiakirjoja, jotka koskevat tätä koko pakettia. Ja minäkin näen, että sielläkin ollaan aika varovaisia. Mutta noin lopuksi, puheenjohtaja, minä haluan kuunnella kaikkia hyviä argumentteja, mutta minä luulen, että minä pitäisi aloittaa siten, että yritetään toimia näissä rajat ylittävissä asiassa. Tähän mennessä emme ole tehneet vielä tarpeeksi. Ainakin tämä on minun näkemykseni. Kiitos. Uh, Mr. Kampan. Mr. Kampan. Oui, alors je, je voulais... Halusin vain korostaa tätä sisältöä puuttumatta liikaa yksityiskohtiin, koska ne suuret linjaukset Rabadi toi hyvin ansiokkaasti esille, ne ovat ihan hyviä. Olemme ihan samoilla linjoilla. Mutta sen sijaan sanoisin, että se mitä herra Schmidt täällä sanoi oli aika lailla toisenlaista, toisia linjauksia. Eihän tässä ole panoksena kyse siitä, että annetaanko prioriteetti näille rajat ylittäville toiminnoille tai asioille, vaan se, että jokaisella kansalaisella voisi omalla maaperällään, omassa maassaan olla laadullisia palveluita tarjolla, ettei pidä lähteä matkustamaan toiseen maahan, jotta pääsisi hyötymään näistä sosiaalipalveluista, vaan pitäisi toimia päinvastoin niin, että tämä eri mallit eri maissa tuottaisivat näitä yleishyödyllisiä sosiaalipalveluita, jotka olisivat laadukkaita. Tämä Euroopan parlamentin mietintö on tärkeä nykytilanteessa, kun komissio on itsekin sitoutunut omassa kampanjassaan uudelleen valinnan aikana. Puheenjohtaja Barrosohan puhui tästä laadukkaasta yleishyödyllisten palvelujen kehyksestä – keskustelu, jota voidaan käydä komission kanssa, eri toimijoiden kanssa näistä kysymyksistä, on vielä vähän sisältöä vailla tässä, jos ajatellaan tätä laatukehystä. Sen takia Euroopan parlamentin täytyy tulla paneutua tähän asiaan ja laatia hyviä ehdotuksia ja tuoda ne voimakkaasti esille. Onnittelen toivon, että laatija ottaa yhteyttä tähän interryhmään kun puhutaan yleishyödyllistä sosiaalipalveluista, minä olen tämän poliittisten ryhmien interryhmän yksi varapuheenjohtajista. Me todella työstämme eri toimijoiden kanssa, muun muassa komission kanssa, sitä, että annamme hyvän, tukevan sisällön tälle mietinnölle, jossa otetaan tämä laatukysymys esille, jota komission puheenjohtajakin on korostanut, ja toivon, että tämä on todella peruskivi tälle tulevalle luomukselle. Jos puhutaan yleisöllistä sosiaalipalveluista, ne ovat myös taloudellisesti yleisöllisiä palveluja jossain mielessä. Meidän pitää muistaa arvioida myös, meidän pitää muistaa komission arviointi rahoituksen arvioinnista, tästä kuuluisasta paketista. Tässä mietinnössä olisi hyvä myös kytkeä tämä kyseinen arviointiprosessi jäsenvaltioista tässä on kyse yleisöllisistä taloudellisista palveluista. Meidän täytyy muostaa nämä eri kategoriat, pitää ne mielessä, eriyttää ne ja kytkeä ne toisiinsa silloin, kun, on, kun se on tarpeellista. Meidän täytyy muistaa, mikä on nykytilanne, mitä kritiikkiä voi esittää ja mitkä ovat ehdotukset, jotka kannattaa sisällyttää tähän Euroopan parlamentin mietintään. Kiitos paljon. Uh, thank you very much, uh, Paljon kiitoksia. Josta Bielinen paikalla, onko ECR-ryhmästä joku muu halukas puhumaan? Varmasti sieltäkin tulee tätä. Oudon varapuheenjohtaja sitten pyytäisin komissiota kommentoimaan ennen kuin avaan saa loppupuheenvuoron. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti haluaisin sanoa herra Abadille, että minä, tähän on todella esittänyt ihan oikeat asianmukaiset kysymykset. Ja tästä varmaan syntyy hedelmällinen keskustelu. On ihan periaatteellista käydä tämä keskustelu. Monetkin sanoivat sen jo nimenomaan kansalaisten kannalta te kysyitte, mikä on Lissabonin sopimuksen työväline, onko se riittävä? Olin jo vaikeassa sanoa, että ei tietenkään, mutta meidän täytyy tietää, miten me käytämme tätä työvälinettä, missä mielessä, missä tarkoitusperässä ja mihin suuntaan lähdemme tästä liikkeelle. Me olemme olleet vähän kömpelöitä, haparoivia, mutta meidän pitää päästä lopputulokseen. Meidän pitää olla mahdollisimman tehokkaita, kun me työstämme tätä työvälinettä. Jos me annamme taloudelle sijaa näissä palvelukysymyksissä enemmän, mehän elämme kriisiä kriisiaikoja, se on yhteiskunnallinen taloudellinen kriisi vailla vertaa. Kyllä se on koetellut kaikkia jossain mielessä, mutta kaikissa huonoimmassa asemassa olevat kärsineet tästä enemmän. Ja he juuri tarvitsevat eniten näitä yleishyödyllisiä sosiaalipalveluita, nimenomaan terveyspalveluita. Ne ovat jokapäiväisiä palveluita, kaikkihan ovat tästä samaa mieltä tämä talouden asema on tärkeä näissä palveluskysymyksissä. On kyse tuhansista työpaikoista, joita ei voida paikantaa eivätkä ole pysyviä jokaisen jäsenvaltion maaperällä. Minä esitänkin nyt viimeisen kysymyksen, koska te puhuitte yhteiskunnallisen hidasteen merkityksestä tai tämmöisen iskunvaimentimen merkityksestä. Kolmas kysymys oli myös palveludirektiivi. Me tiedämme, että me olemme vähän huolissamme tämän palveludirektiivin arvioinnista. Mitä se tulee toimimaan, kun se siirretään kansalliseen lainsäädäntöön? Mitkä ovat ne harmaat alueet tässä direktiivissä? Meidän täytyy paikata kaikki puutteet. Totta kai me käymme keskusteluja täällä, niin kuin myös muissa valiokunnassa tästä mm, palveludirektiivistä, pitäisikö meillä puitedirektiivi vai alue, alakohtainen direktiivi. Toivottavasti tämän lainsäädäntökäyden aikana saamme tämän työmme loppuun. Jos kuulin oikein, te puhuitte vertikaalisista horisontaalisista toimintalinjoista. Toimenpiteistä pitäisi enemmän katsoa horisontaalisesti vertikaalisesta, mutta myös näiden kahden leikkauspisteestä pitäisi myös tarkastella asioita. Monet tahot, tekijät toimivat, ovat sidoksissa tähän näihin yleisöllisiin sosiaalipalveluihin. Niitä lukuisa, lukuisa määrä asiakirjoja. Mehän huomenna äänestämme näistä kysymyksistä. Sosiaalipalvelut liittyvät julkisiin markkinoihin. Mehän puhumme täällä ikään ikäihmisistä, me puhumme lapsista, me puhumme palvelu, terveyspalveluista, me puhumme <clears throat> yhteiskunnan tarjoamista asuntopalveluista, me puhumme ruokapalveluista, me puhumme kaikesta tästä. Meidän sen täytyy vastata tätä erityispiirrettä. Meidän täytyy muistaa, mitä sisämarkkinat pitävät sisällään. Me ehkä ole todella tehneet kaikkia. Voimme edetä ehkä asiakirjakohtaisesti transferaalisesti muiden äh, valiokuntien kanssa ja sitten tehdä tämmöinen yhteinen pohdinta tai mietintäkerho ja voi, koska meidän todella täytyy muistaa laatu, yhdenvertaisuus, tehokkuus, palvelut, jotka ovat kaikkien saatavilla koko EUn alueella jos puhutaan toissijaisuusperiaatteesta, niin tämän, sisältä, tämä on, tämän sisällä tämä on erittäin monimutkainen asiakirja. Kyllä meidän pitää löytää kompromisseja, jossa emme onnistuneet viime kaudella. Aika on kortilla, meidän täytyy todella tehdä kiireesti töitä. Good. Well, thank you very much indeed. Kiitos oikein paljon kaikille keskustelun osallistuneille. Nyt ehkä komission edustaja Roka Terera. Ehkä voisitte kommentoida meille tätä ajatusta, joka on työohjelmassa tiedonanto yleisöydysten palveluiden puhutte standardeista, miten tämä vaikuttaa tähän tekstiin. Ehkä voisitte kommentoida tätä. Ja mikä on komission kanta? Kiitos. Aivan lyhyesti mainitsin, mikä on komission konsepti näistä yleisyydessä sosiaalisissa palveluissa ja viittaa niihin asioihin, jotka ovat työohjelmassa. Mutta ensin sanoisin, että, että, me, että me olemme aika lailla samaa mieltä, mitä herra Rabat ja monet puhujat edustivat siitä, miten tärkeitä nämä sosiaalipalvelut ovat meidän yhteiskunnassamme. Ne ovat todellakin keskeinen väline johdonmukaisessa yhteiskunnassa. Niiden täytyy toimia tällaisina kriisiaikoina. Ja komissio totesi omassa raportissaan vuodelta 2008, että on että työllisyys on keskeisen tärkeä asia. Kaikista näistä syistä komissio on aina ollut erityisen kiinnostunut sosiaalipalveluista ja yleisöllisistä sosiaalipalveluista. Ensinnäkin nyt ottaisin esille, miksi nämä palvelut, joiden organisointi ja, ja rahoitus on lähinnä jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluva asia EU-säännöksiä sovellettaessa. On viime vuosikymmenen on ollut useita äh, uudistusprosesseja jäsenvaltioissa, ei, jo, jo, jota EU ei ole vetänyt, vaan on ollut erilaisia muotoja. Siinä on kuitenkin trendit ovat olleet aika yhtälä, yhtäläisiä. Yksi trendi on ö, näiden palvelujen ulkoistaminen, jolloin yksityiset toimijat, joko kaupalliset tai ei-kaupalliset toimijat ovat niitä järjestäneet. Ja nämä näitä palveluja pidettiin taloudellisena toimintana. Täytyy sanoa, että se fakta, että palveluja toimittavat myös yleisölliset järjestöt, niin osoittaa, että niissä on kysymys sosiaalisista tavoitteista, tai sitten, että valtio rahoittaa ne palvelut niin kuin sosiaalipalvelujen kohdalla on asialla. se ei ole oleellista tässä, silloin mitä pidetään taloudellisena toimintana on kuitenkin tietoisuutta siitä, että sosiaalipalvelut kuuluvat kuitenkin sopimuksen piiriin, ja se on synnyttänyt melkoisia huolia. Ja viittaisin eräisiin väärin, väärinkäsityksen siitä, miten sääntöjä sovelletaan. Ihmiset usein uskovat, että sosiaalipalvelut kuuluvat kilpailusääntöjen piiriin, että niiden pitäisi johtaa liberalisointiin, näiden palvelujen liberalisointiin. Tämä on väärin julkishallinnot jäsenvaltiossa voivat niin kauan kuin tämä on, on suhteellista, voivat myöntää yksinomaiset ja, tai erityisoikeudet sille, miten palveluja tuotetaan. Ja tässä voi tulla kyseeseen useitakin tuottajia. Ja väärinkäsitys saattaa olla se, että tämä johtaisi sääntelyn purkamisen. Ei. Asettautumisvapaus ja palvelujen tuottamisvapaus, siihen liittyy tiettyjä rajoituksia niin kauan kuin rajoitukset ovat perusteltuja ja, ja suhteellisia. Ja niin kauan kuin niin, siinä on yleiset syyt takana ja sosiaaliset tavoitteet otetaan huomioon yksinä, yksinä syinä, jotka saattavat perustella näitä rajoituksia. Toinen väärinkäsitys, yksityistäminen. Öö, onko, johtaako tämä yksityistämiseen? Ei. Julkishallinto voi äh, tuottaa palvelut itse tai sitten suoraan tai joitakin tuottajien välityksellä. Sitten viimeinen väärinkäsitys, johon puuttuisin, on se, että julkis, julkiseen julkiset toimeksiannot johtaisivat valpoihin palveluihin. Se ei pidä paikkaansa, kun julkishallinto käyttää näitä julkisia menettelyjä. Se saattaa johtaa siihen, että sosiaalipalveluja tuotetaan niin, että tietyt ehdot toteutuvat ja tietty laatutaso eh, toteutuu. Ja nyt mainitsin lyhyesti sen, että nykyiset säännöt ottavat huomioon jo tämän sosiaalipalvelujen spesifin luonteen. Jotkut ovat puhuneet erilaisista paketeista – jo osana mielenkiintoista lainsäädäntöä, joka mahdollistaa sitten sosiaalipalvelujen rahoituksen valtionapusääntöjen tarkoittamalla tavalla. Ja sosiaalipalvelupaketti liittyy suoraan julkisrahoituksen merkitykseen. meidän raportissa noin 2008 totesimme, että, että noin keskimäärin 90 prosenttia kustan, sosiaalipalvelujen kustannuksista – hoidetaan julkisella rahalla. Ja julkis, äh, sitten hankinto, julkisia hankintoja koskeva direktiivi, sillä on oma paikkansa sosiaalipalvelujen silmällä pitäen. Ja sosiaalipalvelut, jotka ovat liitteessä B, vain spesifi osa äh, direktiivistä koskee sosiaalipalveluja. Ja on, onko tämä maailma ihanteellinen? Ei tietenkään, ei suinkaan semminkin, kun ajatellaan äh, aikaisempia pulmia. Vaikeuksia ja väärinkäsityksiä on, tässä, ja näiden vaikeuksien väärinkäsitysten hoitamisessa komissio jo vuonna 2007 julkisti ja äh, jatkuvasti usein esitettyjä kysymyksiä yhtenä dokumenttina. Ja siinä kerättiin useita kysymyksiä, joita olemme saaneet äh, tämän laajan konsultaatioprosessin aikana. Ja me sitten annoimme hyödyllisiä operatiivisia vastauksia ja meillä on interaktiivinen informaatiopalvelu, jossa voidaan vastata tällaisiin kysymyksiin, joita myös julkishallinnon viranomaisilla on. Ja me olemme myös 2009 käynnistimme koulutusohjelman, koulutusaloitteen paikallishallinnoille niin, että siellä saadaan päästään paremmin tutustumaan näihin sääntöihin, mutta Meillä on vissejä epäilyjä näistä yleisistä välineistä sosiaalipalvelujen osalta. Samaan aikaan me emme sulje pois sitä, että spesifejä sääntöjä on, jotka saattavat vaatia, vaatia vissejä muutoksia. Täällä mainittiinkin jo, että että tiettyjä asioita ollaan, ollaan jo hetkellä arvioimassa. Komissio on ollut hyvin aktiivinen toimija tässä sosiaalisen suojelun työryhmässä, jossa käsitellään EU-sääntöjen soveltamisesta. Siinä yritämme löytää sellaisia asioita, jotka ansaitsevat lisää huomiota, kuten esimerkiksi julkisia hankintoja koskevat säännöt ja mahdollisia vaihtoehtoja näihin julkisten hankintoja koskeville säännöille – ja myös yleishyödyllisten järjestöjen rooli on yksi asia. Ja tällä hetkellä me jatkuvasti olemme yhteis- yhteydessä toimijoihin ja palaankin vielä tähän ilmoitukseen, joka te- on tehty tästä työohjelmasta. Todellakin puheenjohtaja on ilmoittanut, että tulee, pikkapuoleen tulee tiedonanto näistä yleishyödyllisistä palveluista ylipäätään – mutta myös sosiaalipal- yleisöllisistä sosiaalipalveluista me olemme ja tekemässä työtä, laatimassa tällaista laatukehystä tässä sosiaalisen suojelun komiteassa, jossa on työryhmä, joka valmistelee tätä kysymystä. Ja toivon, että siinä päästään eteenpäin muistaen tämä kolmas foorumi, joka Belgian puheenjohtajakaudella järjestetään. Ja johon muistuttaisin, että tämä, tämä foorumi tukeutuu parlamentin suosituksiin. Ja kaksi muuta aloitetta, jotka mainittiin työohjelmasta, ne liittyvät tähän altmark pakettiin ja sen arviointiin ja sen mahdolliseen tarkistamiseen. Toivottavasti olen ollut riittävän selväsanoinen. Olen tietenkin käytettävissä mahdollisia lisäkysymyksiä varten. Kiitos. No, well, uh, thank you very much indeed, Mr. I think you... Kiitos oikein paljon. Viestinne oli äärimmäisen selkeä. Hyvin selkeästi esimerkiksi puhuitte tämän valiokunnan asemasta. Tämä varmasti on asia, johon esittelijäkin palaa. Annan edustaja Abarille mahdollisuuden nyt puhua tulevista askelista. Meillä on tässä alustava aikataulu, mutta se varmasti riippuu keskusteluista työllisyysvaliokunnan kanssa, että minkälainen aikataulu meille tulee ja mihin keskitymme. Vähän epätyydyttävää ehkä on, että meillä on lausunto ja vielä tärkeitä päätöksiä tehtävä työllisyysvaliokunnassa. Kiitos puheenjohtaja. Ihan ensiksi haluan kiittää kaikkia niitä, jotka ovat puhuneet ja antaneet lisää arvoa tälle tekstille. Ja varjoesittelijöille Rova Vernio komissiosta Kiitos teille, mutta pieni täsmennys tähän ensimmäiseen kysymykseen näistä liittyy aikatauluun liittyviin epävarmuuksiin työllisyysvaliokunnassa. Se johtuu siitä, että se oli keskustelun aihe siitä, voitaisiinko tästä tehdä lainsäädäntö aloitemietintö. Minulle annettiin päivämääräksi 20. toukokuuta sosialistiryhmästä, eli olisiko tämä mietintö, joka voisi olla lainsäädäntöaloite. aloite mietintö. Näiden keskustelujen välityksellä tämän kysymyksen painoarvo on vain korostunut, jos ajatellaan sitä juridisen kehyksen selkiyttämistä, varsinkin jos ajatellaan, mitä kuulin komissiolta meille palautettiin vähän väärää ja väärään harhaanjohtavia ajatuksia. Tämmöinen juridinen selkeyttäminen on tarpeellista, koska tässä ovat tärkeät poliittiset panokset pelissä, kun ajatellaan yleisöllisiä sosiaalisia palveluja ja kohesiopolitiikkaan, koska meidän pitää taata laatu, tehokkuus ja yhdenvertaisuus ja sekä palvelujen saatavuus kaikille. Meidän täytyy todella lähteä liikkeelle transversaalisessa liikkeessä, myös olla yhteydessä komissioon. Meidän täytyy todella tehdä tämän interryhmän kanssa yhteistyötä. Mikä on myös tärkeää on se, että voisimme päästä yli siitä, että tämä olisi vain juridinen kysymys. Meidän täytyy ajatella kriisitilannetta ja tämä olisi tämmöinen yhteiskunnallinen iskunvaimen niin jossain mielessä ja meidän täytyy muistaa nämä kaikki näkymät. Kaksi kysymystä, jotka liittyivät tähän arviointiin, talouden, valtion tukien arviointiin ja raja aluekysymyksiin. Ne pitää ottaa esille, vaikka se ei ole itse tämän mietinnön keskeinen osio, mutta ei voida jättää mainitsematta näitä kahta kysymystä. kysymystä. Minä haluan kiittää teitä ja me haluamme olla pragmaattisempia ja myös paljon kunnianhimoisempia kuin mitä tähän asti on ollut. Okay, well I think... Selvä. Ehdottaisin siis että asia otetaan esityslistalle uudestaan, kun voit kertoa lisää edistyksestä ja nähdä, mikä sanoa, tälle tulisi, kun ajatellaan, mitä työllisyysasianvalikunnassa tehdään, mutta olisi ehkä hyvä katsoa komission toimia tällä alueella ja löytää myöskin se, mikä olisi tämän valiokunnan lisäarvoa tuova kanta työllisyysvaliokunnan kantaan. Jos lainsäädäntöaloitteita ehdotetaan, niin se olisi jaettua toimivaltaa varmasti meidän kanssamme, joten tästä on keskusteltava sitten meidän kanssamme. Pyydetäänkö vahvistettua yhteistyötä toisen ehdotuksen pohjalta? Voimme varmasti jättää tämän aloitteen nyt teille. Varmaankin kiinnostavaa voisi olla myös nähdä, miten jotkut ajat, joista keskustellaan standardoinnin osalta, voivat vaikuttaa näihin laatustandardeihin, koska Yksi kysymys standardointikysymyksessä on varmasti palveluihin liittyvä, joka tulee esiin. Ei siis puhuta enää ainoastaan tavaroista. Kiitos oikein paljon tuosta keskustelusta. Nyt siirrymme esityslistalla eteenpäin. Lausunton luonnos edustaja Foxilta maatalousvaliokuntaan. Tällaisia me usein tee, joten mukava, että tällaisen aloitteen teimme – Oikeudenmukaiset tulot maanviljelijöille toimivampi elintarvikeketju Eurooppaan on aiheena. Annan esittelijä, tai valmistelijalle, lausunnon valmistelijalle, edustaja Foxille puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Ensin kiitokset varjoesittelijöille ja sihteeristölle, joilta olen saanut apua tässä valmistelutyössä. Olen saanut monia kommentteja rakentavassa hengessä olen pyrkinyt ne sisällyttämään lausuntoon. Edustaja Syvän esitti monia tärkeitä kantteja vaihtoehtoja. Ensin puhuttiin elintarvikeketjun avoimuudesta, kilpailun parantamisesta ja haluttiin lisätä tietoisuus sopimusoikeuksista ja se, että voidaan paremmin suojautua epäreiluilta kaupallisilta menettelyiltä. Olin samaa mieltä Sten Westbergin kanssa siitä, että sopimukset pitää saada tukevammalle pohjalle. Ja olen sitä mieltä, että komissio todella voisi esittää käyttää tällaisia elintarvikealan mallisopimuksia. Mielestäni ei ole kuitenkaan kovin käytännönläheistä tai edes oikeudellisesti oikein esittää, että kaikki sopimukset pitää saada kirjallisina. Meidän pitäisi mielestäni nähdä, missä tapahtuu sopimattomia kaupallisia menettelyitä ja pyrkiä sulkemaan nämä pois ei siis pitäisi sanoa, että kaikki sopimukset on oltava kirjallisina. Tässä, tästä olisi haittaa varmasti elintarvikeketjun kaikille osille myös kuluttajille. Lisäksi puhuttiin valtaepätasapainosta elintarvikeketjussa. Tämä ei liity aina taloudellisesti kokoon, vaan myöskin siihen, minkälainen markkinavoima on ja mikä on asema koko elintarvikeketjussa. Olen samaa mieltä tästä arviosta ja olen sitä mieltä, että Tarvitaan tasapainoiset suhteet ja tämä parantaisi koko elintarvikeketjun toimintaa. Olisi eduksi kaikille ennen kaikkea kuluttajille. Hilainen myöskin puhui siitä, miten korkean tason ryhmä tekee tärkeää työtä, kun aiheena on maatalousalan kilpailukyky. Nyt pitää puuttua epätasapainoihin koko tässä ketjussa ja viittaus siihen on sisällytetty tähän lausuntoon. Mielelläni teen läheistä yhteistyötä muiden varjoesittelijöiden kanssa, jotta laajentaisimme lausuntani sellaisille aloille, joita emme voineet sisällyttää vielä. Esimerkiksi, että lienkiät pyrkivät lisäämään vaikutusvaltaansa ja neuvotteluvaltaansa. Haluaisin siis tässä erityisesti puuttua osuuskuntien asemaan. Toiseksi kehottaa jäsenvaltioita ja komissioita toimivaan sopimattomia kaupallisia menettelyitä vastaan ja saada käyttöön helpommat raportointimahdollisuudet, jos tällaisia käytäntöjä ja menettelyitä nähdään. Kuluttajille selkeät tiedot ja merkinnät ja toisaalta pitäisi paremmin valvoa hintojen muodostumista ja helpottaa hintojen vertailua. Mielelläni siis kuulisin parannusehdotuksia näihin kohti liittyen muilta valioesittelijöitä. Yhteenvetona puheenjohtaja painottaisin sitä, että lausunnossa on keskityttävä niihin asioihin, jotka liittyvät kuluttajasuoja- ja sisämarkkinakysymyksiin, jotta voimme tuoda tämän valiokunnan kannan maatalousvaliokunnan edustajan Povelle. Kiitos. Kiitos paljon edustaja Fox. Nyt pyytäisin täällä olevia varjoesittelijöitä puhumaan. Syvän on esittänyt pahoittelunsa. Gebhardt puhui hänen puolestaan, on kalderyhmästä joku. Schmidt ALDEn nimissä, en tiedä kuka vihreiden nimissä puhuu. Varmaankin Ryle tässäkin yhteydessä voi puhua vihreiden nimissä. Ja herra Londero myös komissiosta muutama sana. Melko lyhyesti pyytäisin puhumaan, kun saamme esityksen kuulla kello 12, mutta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 Kiitos puheenjohtaja, kiitos edustaja Fox tästä loistavasta työstä. Pyrin puhumaan nopeasti ja lyhyesti. Tämä työ on mielenkiintoista ja tärkeää kolmesta syystä johtuen. Ensimmäinen syy on se, että se koskettaa kuluttajia. 16 prosenttia kotitalouksien budjetista menee ruokaan. Toiseksi se koskettaa maanviljelijöitä, koska kun kuluttajien hinnat laskevat, niin silloin nopeasti tuottajienkin tulot laskevat ja kun hinnat nousivat, niin tuot- maanviljelijöidenkin tulot nousevat. Eli tässä on tämmöinen ongelmakenttä. Kolmas asia, sitä ei saa aliarvioida, on se, että EU on tänä päivänä on aivan itse, tuottaa riittävästi elintarvikkeita, jos ajatellaan maatalouspoliittisesti. Jos ajat, emmehän emme puhu rauhasta EU:ssa onneksi, se ei ole enää ongelma sinällään, mutta tämä on tärkeä elementti. Jos ajatellaan kaikkia terveyskriisejä, joita on ollut viime vuosina, meidän pitää myös, myös korostaa sitä, kuinka tärkeää tämä elintarvikeomavaraisuus Euroopassa on. Muitakin aiheita on. En toista kaikkea sitä, mitä herra Fox jo aivan ansiokkaasti esitteli, mutta meidän täytyy keskittyä kahteen asiaan. Ensinnäkin meidän pitää paremmin organisoida nämä alakohdat ja, eh, ja saada myös tuottajat järjestäytymään maatalouskooperatiiveihin tai sellaisiin järjestöihin, minkä he itse kokevat parhaaksi, mutta että he järjestäytyisivät, jotta he olisivat vahvoja ja todella heillä olisi painoarvoa, kun on kyse neuvotteluista eri sopijaosapuolten kanssa. Toinen asia on se, että pitää tuntea paremmin tämä tuotantoketju. Me emme tunne sitä riittävän hyvin. Perinteisesti on toimittu siten, että me e, olemme aina vihaisia suuria jakelukeskuksia kohtaan, me tuomitsemme heidän toimintansa, olemme ärtyneitä, mutta asiat ovat paljon monimutkaisempia. Miksi? Koska jos me teemme normaalisti näitä arviointeja tämän teollisuuden eri toimintasektoreista ja lohkoista, niin me emme tiedä, mitä kaikkea siellä on. Me emme tunne kaikkia lohkoja sektoria ja toiminta-alueita. Tiedättekö, että 20 prosenttia, 20 prosenttia tuotetuista aterioista tehdään teollisuudessa näissä kollektiivi ravintopalvelu yksiköissä. Minä lopetan tähän tällä erää. Meidän pitää siis paremmin saada tuotteet paremmin järjestäytyneeksi ja meidän täytyy olla avoimempia. Meidän täytyy tietää, mitä kaikkia sektoreita, toimintalohkoja, toimintalohkoja tämän elintarvikeketjuun sisältyy. Kiitos. Kiitos oikein paljon, edustaja Gebhardt. Kiitos puheenjohtaja. Pahoittelen Vesperin puolesta, että hän ei voinut olla täällä paikalla. Hän on äänestyksessä toisessa valiokunnassa eikä voi siksi olla paikalla. Hän pyysi minua edustamaan itseään. Hän kiittää sydämellisesti valmistelija Foxin tekemästä työstä ja pitää erittäin hyvänä sitä, että edustaja Fox erittäin selkeästi lähestyy tätä kysymystä kuluttajasuoja sisämarkkina näkökulmasta – ja jättänyt muut kannat pois, siis keskittyy siihen, että vastauksia saadaan juuri meille tärkeillä aloilla. Hänelle sopii myöskin se, että tämä epätasapaino, joka on olemassa elintarvikeketjun osatekijöiden välillä, maatalous, jaostusteollisuus ja supermarketit, että tähän tasapainokysymykseen jälleen puututaan, pyritään siitä keskustelemaan. Se on hänestäkin hyvin tärkeää, että tämä epätasapaino tulee esiin. Sehän on Poven mietinnössäkin aiheena esillä. Hän pitää tietenkin myös hyvänä sitä, että saadaan lisää avoimuutta tälle koko alalle. Meidän ryhmällemme myös tämä on suuri tärkeä seikka, koska riippuvuussuhteet, jotka ovat olemassa tällä alalla, on otettava keskustelun kohteeksi. Ja vasta sen jälkeen voidaan oikein kunnolla puuttua näihin asioihin, kun saadaan esiin myös tämä avoimuuskysymys. Tämä ei kuitenkaan riitä vastauksena niihin ongelmiin, joita on. Tässä meidän ryhmämme vielä tekee monia ehdotuksia, jotka mielestäni myös ovat tärkeitä. Yksi seikka, joka ryhmällemme olisi tärkeää ottaa esiin, ryhmämme varmasti tuokin tämän esiin, en tiedä vielä missä muodossa, nämä sopimukset. Sanoitte, että maataloudessa usein tehdään vain kättä päälle sopimuksia ja näitä ei tarvitse kirjallisena tehdä. Jos kaksi viljelijää keskenään jotain sopii, niin kyllä se voidaan tehdä kättä päälle sopimuksena, mutta ongelmia syntyy silloin, jos epätasapainoa on toisaalta esimerkiksi maanviljelijän, toisaalta suuryrityksen välillä, jonka kanssa kauppaa tehdään. Ehkä silloin pitäisi huolehtia siitä, että saadaan myös kirjallisia sopimuksia. Ja silloin meidän pitää vielä tarkkaan keskustella siitä, miten tällä alalla tulisi tehdä työtä. Mielestäni meillä on vielä työtä tehtävänä. Tässä selkeästi on vielä luvassa kiistanlaista keskustelua valiokunnassakin, mutta tämän keskustelun on varmasti lähdettävä. Muuten Stevestal on sitä mieltä, että Hyvä yhteistyö varmasti toimii valmistelijan kanssa. Hän on kiitollinen siitä, että valmistelija on kuunnellut kantoja. Tietenkin parlamentin säännöt asettavat tietyt rajat sille, että kaikkia kantoja ei saada kuuluviin, mutta sanoitte itsekin, että teette vielä tarkistuksia, jotta nämä aukot voidaan täyttää. Ja jos ryhmänä voimme tuon työhön vaikuttaa, niin se on hyvä asia. Mielelläni tätä yhteistyötä teemme. Uh, thank you very much indeed, Mrs. Gephardt. Kiitos oikein paljon, edustaja Gephardt. Edustaja Schmidt. Thank you very much. Kiitoksia. Minäkin yritän sitten asiani kollegani puolesta hän lähettää anteeksi pyytänsä. Hän ei pystynyt valitettavasti osallistumaan tähän kokoukseen. Hän on kotona, kotikonnuilla kampanjoimassa, niin kuin brittikollegat sanovat. No, lykkyä tykö. Pidän hyvänä tätä Foxin lausuntoluunnosta erityisesti kuluttajasuojelun osalta. Viime viikolla Tesco, yksi Euroopan suurimpia vähittäismyyntiliikkeitä, kirjasi 3,17 miljardin punnan voiton. Se voisi olla euroakin. 3,17 miljardia puntaa ja 10 prosentin lisäys viimeisen 12 kuukauden aikana aikoina, jolloin viljelijät saavat vähemmän ja, ja kuluttajat maksavat enemmän. Tämä osoittaa, kuinka tarpeellista on puuttua tuottajien, prosessoijien, vähittäimyyjien ja kuluttajien välisiin suhteisiin mutta meidän täytyy käsitellä kaikkia toimijoita ja mukanaolijoita, jotta saadaan paremmin toimimaan, äh, toimimaan tämä toimitusketju. Uskon, että tämä lausunto puuttuu keskeisiin asiaan, epäreiluihin kaupallisiin käytänteisiin ja äh, läpinäkyvyyteen ja niin poispäin. Herra Lainen on erityisen mielissään nähdessään, että Foxi viittaa vain äh, ombudsman oikeusasiamiehen, jota ei Buvenin mietinnössä mainita. Herra Lainen esittää kaksi keskeistä tarkistusta. Ensimmäinen koskee epäreiluja käytänteitä, joissa pyritään tekemään selväksi, mitkä käytänteet ovat vahingollisia äh, tässä tuotantoketjussa. Ja toisaalta on tarpeen puhua äh, äh, kilpailua haittavia tekijöitä ja selvittämään kilpailutilanne koko toimitusketjussa. Lopuksi puheenjohtaja Lain on vakuuttunut siitä, että keskustelu täällä täytyy saada tähän maatalousvaliokunnan työhön ja hän odottaa kiinnostuksella kahden valiokunnan yhteistyötä. Hän haluaisi myös pyytää teitä kaikkia osallistumaan kuulemistilaisuuteen, jonka Agri-valiokunta järjestää tänään, joka ei kun se, se järjestetään 4. toukokuuta. Tästä tullaan kutsu vielä tänään. Kiitoksia. Uh, Kiitos oikein paljon. Hän ei ole ainoa, joka on brittivaalitaistelussa mukana kampanjassa. En ajattelekaan muuta paitsi oma valiokuntani. Jos ei muita puheenvuoropyyntöjä ole, ai edustaja Rylle vielä. Minäkin olen varjo. Minä pidän oikein hyvänä tätä, että esittelijä todellakin haluaa keskittyä näihin asioihin, joita me kuuluu, kuuluu tähän valiokunnalle. Oikeusasiamies ei todellakaan sisällöstä povien mietintöön, mutta se lienee enemmänkin IMKon tehtävä puuttua tällaisiin asioihin ja puuttua myös kuluttajien järjestöjen asioihin ja minusta on tärkeää, että, että maatalousvaliokunnassa saamme nämä kantamme läpi. Muilta osin kaikki tärkeät asiat ovat tässä paperissa. Minä kiitän tästä erittäin hyvästä paperista. Tämä on hyvä pohja yhteistyölle. Ennen kaikkea tämä koko asiakokonaisuus, joka lukee, äh, liittyy, liittyy sopimusoikeuden parempaan tietämykseen. Tämä kaikki on mukana ja tästä, tältä pohjalta uskon, että tämä on hyvä pohja meidän äh, äh, lisäyksellemme maatalousvaliokunnassa. Good. So, well, if there are... Hyvä. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, niin pyytäisin komission edustajaa kommentoimaan. Ja sitten edustaja Fox ehkä voi vahvistaa aikataulun ja sitten loppupuheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja, hyvää huomenta. Komission maatalouspääosasto on minun työpaikkani. Me seuraamme parlamentin työtä tässä asiassa. Me arvioimme tätä Herboveen mietintöluonnosta ja me olemme kiinnostuksella odotamme tätä lausuntoluonnosta. Meistä se fakta, että te keskitytte tämän valiokunnan toimivaltaan kuuluviin asioihin – että tämä on samoilla linjoilla kuin meidän kantamme komissiossa. Itse asiassa tässä palataan meidän tiedonantomme vuoden 2009 tiedonannon keskipainotuksiin, jossa puhuttiin myös yhteistä maatalouspolitiikasta ja sen tulevaisuudesta. Me tutustumme tähän näihin suosituksiin, joita mietinnössä on, ja sitten katsomme, mikä on mahdollista – ja odotammekin tätä lopullista mietintöä ja parlamentin jäsenten kommentteja. Ja tiedoksenne vain, ehkä tiedättekin, Eurooppa-neuvosto hyväksyi puheenjohtajan päätelmät tässä asiassa. Ja siinä, siinä oikeastaan puhutaan pitkälti samoista asioista kuin tässä, tässä lausuntoluonnoksessakin, joka nyt on edessämme. Ja painotukset pysyvät vapaaehtoisina, äh, vapaaehtoisten sopimusten tasolla ja mahdolliset tarkistukset ja kilpailusääntöihin ja yhtenäismarkkinoiden organisaatioon pysyvät äh, oikeastaan komission tiedonannon tasolla. Ja säpä tämä. Kiitoksia. Thank you very much indeed, uh, Mr. Lundell. Kiitos oikein paljon, herra Leero. Sitten edustaja Fox Ehkä voisitte tehdä yhteenvedon keskustelusta ja meillä on tällä aikataulu tai, tai teillä edessä, niin voimme sitten vielä esittää aikataulun, että kaikki sen tietävät. Teillä on puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Kiittäisin kollegoita kommenteista. Tämä on ensimmäinen lausuntoni ja on ollut todella miellyttävää tehdä yhteistyötä eurooppalaisten kollegoiden kanssa. Toivon, että Smith 6. toukokuuta jälkeen, mutta hänellä on ilo tehdä työtä konservatiivikollegoiden kanssa. Ei enempää tässä puheenjohtaja. Ehkä te voitte vielä mainita aikataulun. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Vahvistaisin siis vaan, että julkinen kuuleminen maatalousvaliokunnassa – on merkitty meilläkin tällä muistiin. Varmasti kollegoita tämä kiinnostaa. Toivon, että te edustaja Fox voitte käydä siellä myös esittämässä meidän kantojamme. 6. toukokuuta on määräaika. Toinen kesäkuuta keskustellaan niistä. Äänestetään kolmas kesäkuuta ja 28. kesäkuuta äänestys maatalousvaliokunnassa. Ehkä huomio miten kommentin jälkeen, kun näytellään, mitä voittoa voidaan väitöskaipassa kapanalla tehdä. tehdä. pääosastolta saamme mielenkiintoisen tiedonannon 18. toukokuuta, joka liittyy juuri tähän alaan. Komissio, ja siteerän tässä, tavoitteena tässä valvontaharjoituksessa on katsoa, onko vähittäiskauppaketjussa ongelmia myös kuluttajien kannalta, ja tämä varmasti kiinnostaa meidän valiokuntaamme kun ajatellaan, mitä kysymyksiä tässä voi tulla esiin. Tämä ei koske ainoastaan tietenkään ruoka- ja maataloustuotteita sinänsä, vaan yleisemminkin. Varmasti tässä on yhteyksiä työhön, jota me teemme ja tärkeään maatalousvaliokunnan mietintöön. Tämä vahvistaa sitä, että oli oikein lähteä lausuntoa laatimaan. Tuskin herra Foxilla on mahdollisuus pohtia noita lisäasioita, mutta ehkä voimme turvata hänelle ennalta kopion, jotta voitte katsoa sitä ehkä varjoesittelijöille myös. Oikein hyvä. Haluaisin siirtyä aamun viimeiseen kohtaan esityslistalla. Saamme esityksen sisämarkkinoiden pääosastolta jälleen aiheena yhteismarkkinoiden tukipalveluja koskevan toimintasuunnitelman esittely. Tämä on yksi ajatus ja väline, jonka olemme maininneet. Se on Louis Grekin mietinnössä erikseen mainittuna myös. Tämä teille tervetuloa tänne. Meillä on teidän esityksenne täällä valmiina. Noinkohan ne ilmantuvat tänne hetkellä millä hyvänsä. odotatteko, että saamme järjestää käyntiin? No, tämä esityksen on täällä tietokoneella ja toivon, että me voimme saamme esityksen esiin pian. Meillä on paperikopiokin, niin ehkä haluatte aloittaa radeli ja sitten katsotaan toimiko järjestelmä. Voitte puhua sitten yksityiskohtaisemmin. Mielelläni annan teille puheenvuoron ja niin sitten meillä on mahdollisuus jäsenten esittää vielä kysymyksiä. Tässä loistava ajoitus. Olkaa hyvä. Technologies. Uh, thank you very much. Nykytekniikan ihmeitä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kaikille. Olen todella iloinen voidessani olla täällä tänään. Ja tämä toimintaohjelma on sellainen asia, joka on yhteinen ohjelma enemmänkin kuin vain parlamentti ja komissio. Tässä on paljon muutakin porukkaa mukana. Ja nyt seuraavan diaan. Tuoreimman sisämarkkinakatsauksen jälkeen vuonna 2007 tehtiin Eurobarometrin tutkimus ja siinä havaittiin, että eivät kansalaiset eivätkä liike elämät todellakaan tietäneet, mihin ollaan menossa yhteismarkkinoilla. Ja tämä siitä olimatta, että on monia paikkoja, joita voisi voida ottaa yhteyttä näissä tukipalveluissa, niin kuin tässä näkyy. Tämän lisäksi, että tällainen tietämättömyyden pilvi heilui eh, taivaalla, niin on kuitenkin monia erilaisia palveluja, jotka eivät tietäneet toisistaan, eivätkä tietäneet, millä tavalla päästään yhteyteen näihin toisten palvelujen kanssa. Se, mitä me teimme, hyväksyimme kokonaisen toimintaohjelman, jossa nivottiin yhteen nämä palvelut, joita varmistettaisiin, että kysymykset ja tiedostelut ja ongelmat voidaan käsitellä oikealla, oikeassa paikassa. Ja nyt olemme hyvällä, hyvin menossa toteuttamaan tätä ohjelmaa. Ja tämä on oikeastaan tiedoksi vain teille, missä olemme, missä mennään. Täytyy heti näin kättelyssä sanoa, että tämä oli vaikea tehtävä. Tässä oli paljon alueellisuutta alueellisia kysymyksiä. Kaikki, kaikki, kaikissa, kaikki palvelut olivat yksi, itsenäisiä ja pysyvät itsenäisinä. Että kesti kotvan ennen kuin näimme tämän yhteistyön edut. Ja yksi niistä asioista, joista teille todellakin kovin kiitollinen, erityisesti tälle valiokunnalle, on se, että se budjettituki, jota te olette antaneet ja antaneet edelleenkin meille on keskeisen tärkeää, jotta tämä asia, tämä yhteistyö saadaan toimimaan, jotta nämä ihmiset saadaan toimimaan yhdessä. Toimintaohjelmassa on kolme erillistä aluetta. Yksi, parempi informaatio me annamme tietoa tavalla, joka on yks, ihmisten hyväksyttävissä. Ja sitten toinen on parempi täytäntöönpano silloin, kun ohjelmat, ongelma tulee, että, että sitten saadaan myös ratkaisu ongelmaan. Ja kolmas on, on tietenkin oikeastaan se kiinnostavin meidän kannaltamme ja luultavasti myös kiinnostavin teidän kannalta on, että saadaan parempaa näyttöä, parempia todisteita eh, näistä toimista – sen suhteen, että mitä ongelmia oikein on esille, jotta poli- politiikassa sitten voimme luoda lisää kannustimia, jotka perustuvat näyttöön ja todelliseen tietoon. Nämä ovat kolme pilaria. No niin, sitten seuraava kuva. Ensimmäinen on parempi tieto, parempi informaatio. Tämä on, tässä on tällainen uusi konsepti, jossa lähdetään maa, äh, puhutellaan maailmaa niin, että ei käytetä mitään alan slangia. Että meidän täytyy saada tällainen yksi yhteydenottopaikka, joka on käytännönläheinen ja joka on käytettävissä aina ja kaikilla eu virallisilla kielillä. No miltä tämä näyttää? Seuraava kuva. Tämä perustuu kahdeksaan eri sektoriin ja nämä ovat alueet ja aiheet, jotka meidän kokemuksemme mukaan ö, niitä näissä neuvontapalveluissa niitä asioita yhteismarkkinoille, joita, jotka ovat tärkeimpiä kansalaisten kannalta ja jotka myös ärsyttävät ja harmittavat heitä. No kahdeksan tavallaan niin kuin käyttäjälähtöistä as- asiaa ja kaikki liittyvät liikkuvuuteen, siis kansalaisten kuluttajien yritystoiminnan liikkuvuuteen. Seuraava kuva. Tässä on myös kyse siitä, että me yritämme käyttää oikea-aikaista, niin kuin reaaliaikaisia esimerkkejä, että tällaisia pieniä tarinoita todellisesta elämästä, jotka to- toivottavasti päättyvät onnellisesti, eikä mitenkään kammottaviin juttuihin, että me osoitamme kansalaisille – että mitä voi tapahtua? Sitten seuraava kuva. Me myös käytämme enemmän interaktiivista äh, metodia, jotta saamme palautetta myös, mitä oikein tapahtuu silloin, kun kansalainen, kansalaisella on ongelma, että saamme tietää, hoituuko se ongelma, että saadaan palautetta meidän suuntaan. Me Sitten ja seuraava kuva. Me kuuntelemme kansalaisia – myös se, missä voimme sitten siirtää nämä kysymykset jonkin toisen palvelun käsiteltäväksi. Silloin me toimimme, toimimme niin. Missä me olemme nyt? Me olemme puoli, puoli matkan Groveissa. Ensimmäinen palaute on ollut hyvin myönteistä. Se on englannin kielellä tällä hetkellä, mutta lisää kieliversioita tulee koko ajan nyt ja ennen syksyä. Ja ajatuksena onkin, että saamme tietynlainen edistämis kampanja, äh, tähän promootiokampanja, jotta ihmiset saavat meistä enemmän tietoa, että saadaan ennakkotietoa meistä. Sitten äh, edessä olevat haasteet. Kaksi todellista haastetta on nyt edessä. Ensinnäkin, että jotta tämä tieto olisi täysin pätevää ja, ja päivitettyä, meidän täytyy meidän täytyy luottaa, voida luottaa jäsenvaltioihin, koska tämä, tässä mennään niin kuin, niin kuin uusta ylhäältä alas jäsenvaltioiden tasolle. Ja tämä on melkoinen haaste, ja tämä on sellainen, jota täytyy selvittää. Ja e, tässä ehkä tämä valiokunta e, te, ja teidän ajatuksenne foorumilla ja yhteistyö kansallisten, kansallisten hallintojen ja hallitusten kanssa. Me toivon, että saisimme enemmän yhteistyötä e, e, jäsenvaltioiden kanssa. Ja ellei tämä tieto ole oikeata ja äh, päivitettyä, niin se ei hyödytä mitään. Ja nyt, jos me tiedämme nykytilanteen kaikissa jäsenvaltioissa, silloin voimme nähdä, että onko mitään ongelmia EU-lainsäädännön täytäntöönpanossa. Tämä on myös hyvin hyödyllistä tietoa. Ja toinen juttu on tietenkin, että kieliversiot ovat niin vaikeita, meidän täytyy kattaa kaikki kielet, ja meidän täytyy tehdä se asteittain, koska meidän täytyy varmistaa, että laatu pysyy kunnollisena. No niin, sitten seuraava, että parempi täytäntöönpano. Meidän täytyy parantaa tätä pääsyä kaikkiin tukipalveluihin. Me olemme jo perustaneet tämän solvit.eu-domainin ja nyt me olemme työskentelemässä eri palvelujen kanssa ja linkitämme ne yhteen, jotta saamme tavallaan verkoston, sellainen verkoston, jossa mahdollistetaan uudelleen yhteistyö. Yksi, yksi tukipalvelusta on poistettu. Nyt Citizen Signpost on nyt se, jossa saadaan enemmän tietoa Meillä on yhteisiä tapahtumia, meillä on äh, parempia äh, tietoisuuden edistämiskampanjoita erityisesti äh, yritysten Eurooppa-verkostossa. Seuraava haaste, haasteena on myös se, että solvit koskee kaikkia yhtenäisiä Raha on tiukassa, ajat ovat vaikeita, julkishallinto on, on, on kovissa paineissa – me emme halua ajautua oman menestyksemme uhreiksi. Meidän täytyy saada enemmän työtä solvitkeskuksiin. Ja tämä on yksi ongelma, joka täytyy hoitaa. Ja toinen alue, jossa luultavasti voisimme olla aktiivisempia, juridisen neuvonnan laatu, oikeudellisen neuvonnan laatu, koska se ei ole aina oikein aivan kunnollisella tasolla ja meidän täytyy katsoa, millä, missä, millä saa, milloin saamme, missä saamme vaikutuksia aikaa. Esimerkiksi kansallisten oikeusasiamiesten verkosto voisi olla varsin hyödyllinen verkosto, eh, johon, jolla saadaan synergiaetuja eh, aikaan. No sitten parempaa näyttöä, parempia todistuksia, parempaa näyttöä eh, politiikan rakentamisen tueksi tänä päivänä, tänä vuonna järjestämme pilottiprojektin ja se mitä me teemme, otamme juttuja, tapauksia eh, näistä viidestä tukikeskuksesta ja, ja käsittelemme niitä ja katsomme, mitkä ovat ne poliittiset, politiikan viestit, joita saadaan näistä, näistä mikroongelmista. Et vähän samaan tyyliin kuin te vaalipiirissä ne toimitte. Meillä on mikroongelmia – me näemme, mikä se tulos on, ja sitten me analysoimme tuloksen. Ja sen jälkeen, äh, aivan erityisesti suhteessa äh, äh, ammatilliseen pätevyyteen, joka on yksi, yksi pulma-alue, ja tämä tullaan julkistamaan seuraavalla tulostaululla, että palaamme siihen asiaan sitten siinä vaiheessa. Koko ala tästä näyttöperustuisuudesta on iso juttu. En tiedä, onko se yhteismarkkinoiden uudelleen käynnistäminen vai linkkien parantaminen. En minä tiedä, miksi sitä kutsuttaisiin, mutta, mutta miksi, mikä se nimi sitten onkin. Mutta me pitää saada näyttöä, todistusvoimaista näyttöä takaisin politiikan tekijöille. Ja tämä on sellainen asia, johon me haluamme palata sitten myöhemmin. No niin. Ja sitten lopuksi sanon, toteaisin vain, että me tulimme antamaan esimakua siitä, mitä tuleman pitää. Me tulimme tavallaan kiittämään teitä kaikesta saamastamme tuesta ja avusta. Ja toivottavasti tämä on sellainen asia, joka laukaisee lisää työtä ja synergiaetuja. Paljon kiitoksia. Well, thank you very much indeed for bringing... Kiitos oikein paljon siitä, että päivititte tietojamme tältä alalta. Tämä on erittäin tärkeää. Vigrekin työlle hän istuu tässä mielelläni ja myöskin työ on sisämarkkinoiden tulostaulukon mietinnön osalta. Viittasittekin siihen, ja kuten jo kuulitte, me haluamme mielellämme yhdistää näitä aloitteita tällaisen Single Market Act otsikon alle. Lygrek no, ja minä juuri puhuimme siitä, mutta hänen mietinnöstään varmasti näette, että haluamme mielellämme edetä näiden aloitteiden pohjalta. Ja näiden integroiminen on varmasti hyvä edistysaskel. Miten pitkälle tässä ollaan valmiita menemään on varmasti keskustelun aiheena. Voimme kestää muutamia keskusteluita. Sitten on täällä sisämarkkinatulostaulikon esittelijänä. Toivon, että hänellä on kommentteja. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron? Edustaja saa ensin puheenvuoron. Mm, thank you very much. Kiitos oikein paljon. Lopulta tämä aloite Minä olin tekeviestinnän pääosastolla töitä, kun olin komission puolen edustustosta. Toivoin, että voitaisiin löytää jostain osoitteesta kaikki tieto horisontaalisesti, joka sitten mahdollistaisi tiedonlouhinnan syvemmältä ja syvemmältä. Solvit, lysti muut halusivat tätä tietoa ja minulla ei ollut kotisivulla riittävästi tilaa laittaa kaikki aloitteita erikseen, joten tässä ainakin on nyt jotain, mikä mahdollistaa kansallille sen, että löydet, löydetään joku osoite aloitesivuksi ja sitten sieltä voi etsiä syvemmältä ja syvemmältä tietoa. Uskon, että työ jatkuu tällä loistavalla tapaa kuten se on alkanutkin, että saamme hyvää yhteistyötä muiden kumppaneiden kanssa Euroopan komissiossa. Tämä on varmasti haaste myös teille. Mutta meille parlamentaarikkoille tämä tämän mahdollisuuden saada tietoja palautetta jäsenvaltioista, että voimme ajaa, tukea tätä hanketta yhdessä. Puhittekin sisämarkkinafoorumista. Minusta tuntuu, että tästä tulee hyvä mahdollisuus tukea edistää tiedonsaantoa niin, että kuluttajat todella näkevät, mikä heille on eduksi yhtenäismarkkinoilla ja yhdistyneessä Euroopassa. Myös tätä tietoa voidaan käyttää saadaan lisää dynamiikkaa sisämarkkinoiden toimintaan. Tässä toiminnassa nähdään, että ei ole ristiriitaa kuluttajien ja yritysten oikeuksia ajatellen. Puhuttiin aikaisemmin täällä siitä, tarkoitetaanko kansalaisilla myös yrittäjiä. Minä kovasti vastustaisin noita lyhenteiden käyttöä, kun sanoitte, että ei EU-jargonia, niin minä vastustaisin myös lyhenteitä, kun ei niistä erityisesti tiedä, mm, millä kielellä ne ovat. Valmistelemme sisämarkkinafoorumia syksyyn. Toivon, että voimme tehdä tässä näistä yhteistyötä. Sisämarkkinafoorumi voidaan ottaa tässä yhdessä muiden toimien kanssa esiin käsittääkseni. Kiitos. Kiitos edustaja Thun myöskin aikaisemmin tehdystä työstä. Te sanoitte, että tämä työ jatkuu. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ehkä minä voisin esittää yhden kommentin ja kysyä Deliltä kysymystä. Tällaisen yhteisen portaalin aikaansaaminen on varmasti edistysaskel, vaikka minun onkin sanottava, että jos nyt ajatellaan kansalaisia – ja tämän hankkeen markkinointia, brändejä, niin Europe Direct Your Europe ja sitten sen Signpost Service. Tämä on nyt hiukan sekaannuttava brändivalikoima. Kuluttajat, tämä liittyy ehkä, tai kansalaiset lähinnä ajattelisivat tuota, sinun, your Europe, sinun Eurooppasi – ajatusta, mutta ehkä tätä pitäisi ajatella vähän tarkemmin erityisesti, jos haluatte tällaista markkinointikampanjaa tähän. Ehkä komissio tarvitsisi jotain markkinointitukea ensin siinä, miten markkinoidaan tällaisia tuotteita. Toinen kommenttini. Euroopan kansalaiset. Tämä ei ole kovin selkeä, mihin menee, jos on hankaluuksia tuotteiden kanssa tai palveluiden kanssa. Siellä on ostaja myy kohta Bayern saa, mutta mitenköhän tuohon nyt saadaan parhaat vastaukset. Se ei aita välttämättä juuri palveluiden osalta, mutta siis kuluttajien ongelmat ja ehkä yhteydet myöskin kuluttajasuojajärjestöihin, jotka voivat tehdä rajat ylittävää työtä, kun ajatellaan toimituksia ja palveluiden tarjoja. Miten kuluttaja yhteisöt voidaan ottaa tähän mukaan jonkinlaisena erillisenä brändinä ikään kuin. Varmaan tässä kuitenkin on edistystä näissä ajatuksissa luvassa, mutta todella toivon, että SMAS, kuten edustaja tuon sanoi, meitä rupeaa hiukan kyllästyttämään nämä EUn lyhenteet. Smash tai SMAS ei nyt ole niin valtavan helposti avautuva tai sopiva. Voitaisinko tästä luopua tulevaisuudessa ja ajatella jotain hiukan dynaamisempaa ja käyttäjäystävällisempää, jos tässä eri brändinimeä nyt ylipäätään tarvitaan, kaivataan. I'm now finished my contribution. Tässä minun puheenvuoroni ja nyt puheenjohtajana pyytäisin vastaamaan edustajatyön ja minun kysymyksiin tai muihin yhteenvedonomaisiin kommentteihin. Well, thank you very much. No, kiitoksia. Kiitoksia Rovan Tyynille minusta. No, on kyllä haaste meillä olla yhteistyössä kaikkien komission partnereiden kanssa, koska jos tarkastellaan yhtenäismarkkinoita ja yhtenäismarkkinalainsäädäntöä ja kaikkia niihin liittyviä lainsäädäntöjä, aspekteja siihen kuuluu 14 eri pääosastoa komissiossa, mutta me olemme kuitenkin tykkäämme toisistamme ja olemme yhteistyössä. Mikä siinä kaikki voi sujua vähän sutjekkaasti. Mutta foorumin käyttäminen eteen, asian eteenpäin viemiseen, se on hyvä asia. No, yksi asia, jonka haluaisin todeta suhteessa ajatukseen, että on vain pelkästään kansalaisista. Että meillä ei ole pelkästään kysymys kansalaisista, kyllä se koskee myös liike-elämää. Ja olen hieman huolissani siitä, että, että liike-elämäpuoli oikeastaan ei ole kiinnostunut. Ja yhtenäismarkkinat portaalissa tämä ei ole hyvä asia. Meidän täytyy nyt selvittää, millä tavalla voitaisiin edistää liike-elämän puolta tässä, tässä portaalissa. Tämä on sellainen asia, jota ollaan vielä selvittämässä Oikeastaan olisi pitänyt sanoa heti alussa, että tämä oli haaste meille, koska me olemme puhuneet kauppakamarin kanssa, olemme järjestäneet liike testipaneeleita, yrityspääosaston kanssa on puhuttu, että miksi te ette ole kiinnostuneita meissä. Ei, asiat eivät ole vielä selvillä. Ja sitten puheenjohtaja suhteessa tällään brändäykseen ja yksinkertaistukseen, tämä on tietenkin se todella viimeisen päälle haaste se, mitä me teemme ja nämä sisällön osalta on yksi asia, mutta on selvää, että jos me haluamme päästä eteenpäin, niin kuin meidän täytyy yksinkertaistaa no, suhteessa tuotteisiin, joita me haluamme. Me haluamme yhden puhelinnumeron, johon soitetaan yksi sähköpostiosoite, johon voidaan kirjoittaa. Ja näiden kahden elementin avulla saamme sitten viestin oikeaan paikkaan. Kaikki tykkäävät omasta brändistään, mutta me jatkamme tällä. No Smash ei ole mikään brändi. Smash on vain lyhenne meidän keskemme ja, ja se kertoo, mitä me teemme. Siis tämä Smash, kyllä se oikeastaan pikkuhiljaa tästä niin kuin valuu, äh, äh, valuu Unholan kaivoon, mutta ajatuksena tässä oli se, että me saamme tunnustuksen ja yhteistyön halukkuutta kaikkien niiden taholta, jotka haluavat olla yhteen, hyvää työtä, mutta jotka ovat erillään. Meidän pitää saada tämä, tämä hyvä porukka tekemään yhteistyötä ja hyvää työtä yhteistyön välityksellä. Tämä on se haaste. Ja tällä hetkellä yritämme saada tämän Smashin lyötyä läpi ja kaikkien tietoisuus, sen jälkeen unohtuu. Kiitoksia. Well, thank you very much, uh, Mrs. Daly, for you. Kiitos oikein paljon, Rodeli. Tehdään hyvin avoimesta lähestymistavasta ne varmaankin otatte huomioon kommenttimme rakentavassa hengessä esitettyä kritiikkiä, koska kovasti oikeastaan tuemme teidän työtänne ja päätöslausemista näkyy myöskin tämä tuki hyvin selkeästi. Toivottavasti jos saamme täydet tuen tälle Single Market Act aloitteelle, joka selkeästi osallistaisi siihen kuuluisi monia kuluttajaystävällisiä, kansalaisystävällisiä kantoja, niin ehkä jäsenvaltiot saadaan myös voimakkaammin tukemaan komission aloitteita budjetti. Toimien kautta olemme kovasti aina tukeneet näitä komission aloitteita, että meillä on tässä kumppanuus, jonka pohjalta voidaan tukea tätä toimintaa ohjelmaa, joka on kansalaisten eduksi. En halua kutsua sitä mulla nimellä. Näin saatiin päätökseen aamupäivän kokous. Haluaisin muistuttaa kollegoita siitä, että tänään iltapäivällä kokoonnumme salissa 4 tasan kello kolme. Silloin on parlamenttien välinen valiokuntakokous kansallisten parlamenttien edustajien kanssa. Kyse on palveluiden sisämarkkinoiden toiminnasta tulevaisuuden haasteista. Toivon, että monet tulevat tapaamaan kansallisten parlamenttien edustajia ja sitten palaamme tähän saliin huomisaamuksi. Ja palveluyksiköistä minulle kerrottiin, että paperit luultavasti. En oikein tiedä, pitääkö nämä kantaa täältä ja tuonne tänne takaisin, mutta komission sen pannia on täällä huomenna yhdeksältä. Vartija yli kymmenen äänestetään äänestyskortein. Kokous päättyy, kiitos.